The beginning. Uh, dear colleagues. Hyvät kollegat, hyvät ja herrat, voisinko pyytää, että istuudutte paikoillenne? Tervetuloa. Liikenne ja energiavaliokunta on täällä vierailulla Romanian senaatista. Ja siellä valiokunnan puheenjohtaja myöskin mukana valiokunnasta. Muistuttaisin, että valiokunnassamme oli tämä liikenne muutamia vuosia sitten mukana. Eli tämä TITREstä on transport. Nyt on liikenteestä pulaa, mutta silti paljon toimia meillä on. Ja yksi tärkeimmistä ovat investointitoimet energia-alalla, infrastruktuuriin, teollisuuteen. Ja päävastuullinen henkilö EU:ssa näistä asioista on varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, joka oli aiemmin Suomen pääministeri. Hän on täällä tänään. Kyseessä on jäsenelty vuoropuhelu, kuten tiedätte parlamentin komission välillä. Kiitos puheenjohtaja, että tulitte tänne ja olette ollut usein paikalla. Sitä ihailemme. Olette varapuheenjohtaja, vastaatte kilpailukyvystä, investoinneista, kasvusta ja työpaikoista. Aina sama järjestys minulla, ei päinvastainen järjestys, kun aina pitää kilpailukyvystä aloittaa, jos haluaa päätyä siihen, että on yhä enemmän työpaikkoja. Yritän vähän ne tässä nyt uudelleen järjestellä, mutta sama sisältö, mutta eri järjestys. Varapuheenjohtaja Katainen on vierailut Itressä säännöllisesti. Vastaa erityisesti esirahastosta, strategisten investointien rahastosta. Muistuttaisin teitä kaikkia kollegat, että teollisuusvalikunta oli intensiivisesti mukana, kun ESIR-asetusta hyväksyttiin. Ja se tehtiin artikla 54 mukaan. Me olemme sen pohjalta mukana ja esittelijä meidän puoleltamme Rovan Premt on myöskin paikalla. Yksinomainen toimivalta rahoituksessa ja useimmissa investointiasioissa. Nyt mielenkiinnolla seuraa tältä perustelta välineen täytäntöönpanoa herra varapuheenjohtaja. Olemme kovin iloisia, että näemme teidät täällä taas ja olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt ollaan aina ilo olla täällä. Aion käsitellä nyt tässä aika monia asioita, jotka ovat työohjelmassamme ja jotka liittyvät tämän valiokunnan työhön. Ennen kuin menen itse asiaan, on sanottava, että pidän kovin tästä jäsennellystä tavasta käydä vuoropuhelua ja mahdollisuudesta kuulla parlamenttia. Se voitaisiin ehkä tehdä toisellakin tavalla ensi vuonna, erityisesti kun ajatellaan ensi vuoden työohjelmaa ja kun sitä, sitä valmistellaan. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Nyt menisin saman tien tämän päivän kuumaan perunaan, eli teräkseen. Kuten hyvän tie, hyvin tiedettiin, että terästeollisuus on elämässä vaikeita aikoja ja on vedottu toimia sekä teollisuudelta että jäsenvaltioiden taholta. Komissio on viimeiset kuusi kuukautta pyrkinyt puuttumaan näihin asioihin kompetneuvostossa ja vedonnut ja kutsunut korkean tason konferenssin viime kuussa ja tänään esittelemme aiheesta tiedon annon. EUlla on 37 kaupansuojatoimintointa voimassa. Terästuotteista 16 toimia koskee Kiinan terästuontia ja yhdeksän tutkinta on kesken. Mitä tulee menettelyiden pituuteen tai tullien tasoon, Euroopan kaupan välineet ovat perustuneet siihen, kuinka jäsenvaltiot ovat mukana tutkimuksen eri vaiheissa. Komission tehtävänä on tehdä koko kunnolliset unionin etuja koskevat testit, jossa erityisesti tarkastellaan käyttäjien etuja. Ja komissio myös laskee yksityiskohtaiset vahinkolaskelmat, jotka koskevat alhaisemman tullin sääntöä. Näitä ei sovelletta kauppakumppaneiden taholta vastaavissa talo- tilanteissa, niin kuin EU-ssa tehdään. Mitä e- komissio nyt sitten nyt tekee? Komissio on aloittamassa tutkimukset, jotka perustuvat vahingon uhkaan. Tämä oli aikaisemminkin mahdollista, mutta nyt olemme laajentaneet välineen käyttömahdollisuuksia. Toisin sanoen komissio ei odota sitä, että teollisuuteen, teollisuudelle on koitunut vahinkoa, vaan se voi toimia jo pelkän uhan ilmentyessä. Tämän lisäksi komissio rekisteröi tuontia ja varmistaakseen, että, että teollisuus saa todellista tukea jo merkittävästi ennen kuin väliaikaiset toimet ovat käynnissä. Tämä merkitsee, että komissio voi takautuvasti so- soveltaa lopullisia polkumennin vastaisia tulleja kolme kuukautta ennen kuin hyväksytään väliaikaiset toimet, silloin kun juridiset olosuhteet toteutuvat mitä sitten tulemme tekemään jatkossa, seikkoja, jotka eivät edellytä lainsäädäntömuutoksia, mutta jotka lyhentävät menettelyjä kuukaudella, keskimäärin yhdeksästä kuukaudesta kahdeksaan kuukauteen. No, komissio tulee lisäämään kirjallisten kuulemisten käyttöä, kun kuullaan jäsenvaltioita kaupan suojakomiteassa ennen kuin ryhdytään hyväksymään väliaikaisia toimia, väliaikaisiin toimiin voidaan myös ryhtyä komission taholta sen jälkeen, kun on tiedotettu jäsenvaltioita, mikäli on hyvin kiireellinen tilanne. Komissio pyrkii myös optimoimaan sisäisiä menettelyjä ja, ja, ja lähestymistapa on tiukempi silloin, kun on kyseessä määräaikojen pidennys kyselyjen vastauksiin tai silloin, ja pyrkii myös virtaviivaistamaan kuulemisia ryhmittämällä niitä lainsäätäjät ja erityisesti neuvosto vetoamme, että se kantaa vastuunsa siinä, kun uudistetaan kaupansuojavälineitä. Kaupansuojavälineiden uudistaminen huhtikuusta 2013, tästä on tiedonanto ja asetusehdotus sekä ei-sitovia ohjeviivoja suuntaviivoja ja tavoitteet ovat seuraavat. Lisätään avoimuutta ja ennakoituvuutta, vältetään vastatoimia, lisätään tehokkuutta ja täytäntöpanoon täytäntöönpanoa helpotetaan menettelyyhteistyötä ja optimoidaan tarkastusprosesseja kun kodifioidaan tiettyjä käytäntöjä. Alun perin ei ehdotettu sitä, mutta äh, kaupansuojauudistuksessa on myös mahdollista tehdä tarkistuksiaan tämän lainsäädäntömenettelyn kuluessa. Alhaisemman tullin säännön poistaminen on asia, jota pitäisi voida soveltaa myös teräsektorilla, ei ainoastaan energia- ja raaka-aine markkinavääristyksiä. Tämä on mahdollista, jos poliittista tahtoa liittää. On myös, riittää. on myös tarkoitus määritellä paremmin voittotavoitteet, kun lasketaan vahinkomarginaalia niin, että vahinko todella voidaan kattaa. Mitä sitten Lisäksi voisimme vielä tehdä seikkoja, jotka edellyttävät lainsäädännöllisiä muutoksia. Olisi parempi, että toimittaisiin kaupan suojatoimien uudistamisen ehdotusten puitteissa. Ja tällaisten muutosten lainsäädännöllisten muutosten kautta voitaisiin saada kaksi kuukautta nopeutettuja menettelyjä yhdeksästä seitsemään kuukauteen. Ja näitä muutoksia ovat seuraavat. Olisi tehtävä muutoksia EUn polkumyynnin vastaisiin ja valtion tukivastaisiin asetuksiin ja otettava käyttöön tiettyjä uusia määräaikoja koskee muun muassa eri otantoja. Ja tämän lisäksi olisi virtaviivaistettava jäsenvaltioiden kuulemisprosesseja Eli ei, mahdollista, ei olisi enää mahdollista hakea muutosta lopullisten toimien loppuvaiheessa. Edelleen komissio ehdottaa terästuotteiden osalta etukäteisen valvontajärjestelmää. Tällainen on säädetty Euroopan unionin turva varotoimivälineessä ja se perustuu automaattiselle tuontilisensiointijärjestelmälle. Se, tällaiset voidaan ottaa käyttöön silloin, kun tuonti uhkaa tai, u, tai tai saattaa uhata eh, unionin tuottajia. Tämä on kuitenkin vain kauppaa koskeva osa ja kaupalla ei voida selittää kaikkia vaikeuksia, joita teollisuudessamme on, vaan on paljon muita asioita, joihin on ryhdyttävä, jotta voidaan uudistaa teollisuuttamme ja jotta voidaan tehdä teollisuudesta kilpailukykyisempi globaalisti. Olen varma, että monet teistä ovat kiinnostuneita siitä, mistä eh, tämä tiedonanto kertoi ja kehotan teitä tutustumaan siihen, koska meidän on tehtävä täällä yhteistyötä. Sitten ähm, vuonna 2016 työohjelman täytäntöpanosta. Se on hyvin raiteillaan. Työpaikkoja, kasvua, investointia, nämä ovat edelleen agendan kärjessä. Esi- esirahasto on jo operatiivinen ja olemme nyt työstämässä investointiympäristön parantamista ja keräämässä hedelmiä globaalin kaupan ja investointien mahdollisuuksista, mutta tästä vielä myöhemmin lisää. Tarkoituksenamme on antaa, antaa lisää vauhtia yksi, yks, sisäisille markkinoille auttaa pk-yrityksiä ja startup-yrityksiä poistamalla sääntelyesteitä ja helpottamalla rahoituksen saamista. Meillä on useita aloitteita valmisteilla, kuten yksi sisämarkkinastrategia viime lokakuulta. Minunkin mielestäni tämä on tärkein osa investointisuunnitelmaa. Tämä on niin sanottu suunnitelman kolmas pilari. Olemme myös ähm, seuraamassa digitaalienergiastrategiamme eteenpäin. Esittelimme ensimmäiset ähm, toimet koskien tekijänoikeuksia ja digitaalisia sopimusoikeuksia viime joulukuussa. Ja tässä on vielä kolme kunnianhimoista pakettia ennen kesää tulossa, mukaan lukien kuluttajasuojayhteistyötä koskevan asetuksen uudelleen tarkastelu. Kaikissa näissä asioissa kuluttajan suoja on hyvin tärkeä osa ja se on merkittävä osa ponnistelujemme, kun pyrimme hyödyntämään täysin sisämarkkinoita. Seuraamme aktiivisesti viiden puheenjohtajan kertomusta Tähän liittyy pankkiunionin loppuun saattaminen, pääoma unionin rakentaminen, monenkeskisen valvonnan vahvistaminen ja eurooppalaisen sosiaalisten oikeuksien pilarin kehittäminen. Sosiaalisten oikeuksien pilarin konsultaatio alkoi viime viikolla ja olemme suunnittelemassa tällaista uutta taitojen agendaa huh, mm, toukokuulle. Pariisin ilmastosopimus edellytti paljon ponnisteluja ja nyt on katsottava eteenpäin olemme viemässä eteenpäin viime joulukuun kiertotaloustoimintaohjelmaa ja, ja teemme työtä kestävän Euroopan eteen tarkastamalla Euroopan 2020 strategiaa ja YK on kestävän kehityksen tavoitteita. Sitten lyhyesti siitä, kuinka tämä yhteinen lippulaivahankkeemme investointisuunnitelma Euroopalle, kuinka se nyt voi ja on, on todettava heti alkuun, että, että se voi oikein paksusti. Euroopan investointipankki on jo hyväksynyt tähän mennessä 54 hanketta rahoitusta varten esirin alla. Tämä vastaa 7,2 miljardin euron rahoitusta. 54 hanketta ja 7,2 miljardia euroa. Uusia hankkeita joka kuukausi valitaan tähän mukaan näistä tähän mennessä hyväksyttyistä hankkeista noin puolet on uudistuvaa energiaa, energiatehokkuutta ja vähähiilistä kasvua tukevia. Ja sitten on vielä tutkimusta ja kehitystä, in, in, teollisen innovointia, digitaalisia sosiaalisia infrastruktuuria, liikennettä ja rahoituksen helpottamista pienille yrityksille. Euroopan investointirahasto on allekirjoittanut yli 150 pk-yritysten rahoitussopimusta kaiken kaikkiaan rahoitus Esirin alla yltää noin 3,4 miljardiin euroon. Noin 125 000 eurooppalaista PK-yritystä ja midcap-yritystä tulevat tästä hyötymään. Kaiken kaikkiaan tot, kokonaisinvestoinnit kaikesta tästä saavuttavat 76,1 miljardin summan, ja tässä on vain ensimmäiset seitsemän kuukautta. 22 jäsenvaltiota ovat hyötyneet esiristä, mukaan lukien pieniä talouksia, kuten Slovenia, Viro, Bulgaria ja Kroatia. Julkiset ja yksityiset hankkeiden promotterit voivat jo nyt pyytää teknistä apua Euroopan investointineuvontakeskukselta ja olemme myöhemmin keväällä avaamassa Euroopan investointihankeportaalin, yksityistä ja julkista sektoria varten, jotta nämä sektorit voivat mainostaa hankkeitaan ja mahdollisille investoijille. Tätä yksityissektori on meiltä pyytänyt. Komissio on myös toteuttamassa kunnianhimoista agendaa, jolla poistettaisiin sääntelyyn ja hallintoon liittyviä esteitä investoinneilta, ja, jotta luotaisiin parempaa bisnesympäristöä. Tutkimme näitä jäsenvaltioiden investointihaasteita. 26. marraskuuta 2015 hyväksyimme vuosittaiset kasvuselvitykset, jossa oli mukana maakohtaiset tiedot koskien investointiesteitä kussakin maassa. Komissio on myös aloittanut pääomamarkkinaunionin digitaaliset yhteismarkkinat, sisämarkkinastrategia ja energiaunioni, niin nämä kaikki auttavat parantamaan ympäristöinvestoijille. 22. helmikuuta komissio ja EIP julkaisivat eh, tekstin, jolla pyritään kannustamaan eri toimijoita hyödyntämään täysin esiriä ja eri rahastoja. Nämä ovat eh, kaksi välinettä, jotka täydentävät toisiaan ja eh, jotka vahvistavat toinen toistaan. Niiden tarkoitukset ovat kuitenkin pitkälti samat. Sitten lyhyesti tärkeimmästä vastuualueesta, niin tällä vuonna kiertotalous. Kiertotalouspaketti on merkittävä panos komissiolta sen 30 prioriteetin osalta, ja jotta voidaan laajentaa Euroopan unionin agendaa, joka koskee työpaikkoja ja kasvun lisäämistä. Se liittyy myös läheisesti energia- ja ilmastopolitiikkaan ja, ja näihin sitoumuksiin ilmaston alalta sekä laajempaan 2030 kestävän kehityksen agendaan, jonka YK hyväksyi viime syyskuussa. Kiertotalouden avulla voidaan todella eh, auttaa näitä molempia tavoitteita. Pakettiin, mm, tar, pakettien fokuksessa on ollut kestävät eh, liiketoimintamahdollisuudet ja siinä on potentiaalia parantaa merkittävällä tavalla EUn eh, yritysten kilpailukykyä. EU on jo nyt maailmanlaajuinen vihreän teknologian ja vihreiden ratkaisujen johtaja. Jos voimme olla vielä tehokkaampia resurssien kanssa ja vähentää riippuvuuttamme harvinaisista raaka-aineista ja volatiilihinnoista globaalimarkkinoilla voimme vielä lisätä kilpailuetuamme. Myös uudet liiketoimintamallit kiertotaloudessa ovat merkittäviä. Horisontti 2020 ohjelmassa komissio on investoinut jo yli 650 miljoonaa euroa innovoiviin esittelyhankkeisiin kiertotalouden alalla. Komissio keskittyy myös kestävään infrastruktuuriinvestointeihin, jotta mm, voidaan hyödyntää esiriä ja rahastoja. Testaamme myös äh, tällaista foorumia EIPn sisällä ja kansallisessa pankissa, jotta voidaan edistää investointeja kiertotalouteen. Esirissä resurssitehokkuus on yksi tärkeimmistä tavoitteista. EU-rahoituksen lisäksi se tarjoaa mahdollisuuksia viedä ympäristöystävällisiä hankkeita eteenpäin ja tukea talouden siirtymistä kiertotalouteen ja vähähiiliseen talouteen. Sitten puheenjohtaja vielä lopuksi Horisontti 2020 ohjelmasta. Täällä aikaisemmin jo totesin, että tiedämme kaikki, kuinka paljon kiireellisiä haasteita Euroopassa on, mutta tiedämme myös, että tutkimus ja kehitys ja innovointi merkitsevät investointia tulevaisuutta varten. Ne muodostavatkin komission työpaikkojen ja kasvun lisäämisen toiminnan kulmakiven. Kuten tiedämme, Horisontti 2020 on maailman laajin, laajin tutkimusohjelma 77 miljardia euroa. Viime vuonna käytimme 2,2 miljardia euroa sen budjetista esirin luomiseksi ja nyt olemme jo nähneet, että, että se tulee tuottamaan meille paljon enemmän kuin 2,2 miljardin edestä tutkimusta. Noin kaksi kolmasosa, kaksi kolmasosa esirhankkeista liittyvät tutkimukseen ja kehitykseen itse asiassa. Horisontti 2020 on jo saavuttamassa tavoitteita. Olemme jo allekirjoittaneet 7200 tukisopimusta EUn panoksen, panos mukaan lukien. EUn panos on ollut 12,6 miljardia Siis 7200 tukisopimusta on tehty ja EUn maksuosuus on ollut 12,6 miljardia euroa ja nämä varat ovat menneet 31 000 osallistujalle. Tässä on mukana yli 1300 tukisopimusta, jotka koskevat Euroopan tutkimusneuvostoa. Työohjelman valmistelussa otettiin huomioon viimeaikaiset näytöt ja tulokset niin, mukaan lukien myös sidosryhmien kuuleminen, EU-politiikan prioriteettit, e, niin että, e, että saataisiin riittävän mittakaavan, riittävän laajoja, laajoja hankkeita, joissa on sel, selkeä lisäarvoa ja keskitytään vaikutuksiin. Esimerkiksi nykyisessä työohjelmassa meillä on 670 miljoonaa euroa teollisuus 2020 kiertotaloudessa hankkeessa ja 139 miljoonaa interne, asioiden internettiin. Olemme myös jo pyrkineet yksinkertaistamaan työohjelmia ja tämä on tuonut lisännyt suunnitteluvarmuutta. 2020, Horisontti 2020 on ollut oikein houkutteleva. 84 000 ehdotusta on tehty, 246 miljardia euroa EU-maksuosuus yksinkertaistaminen helpottaa sen käyttöä vielä. Pian on tulossa väliarvio Horisontti 2020-ohjelmaan ja näin voidaan tehdä tilannekatsaus ja vielä parantaa entisestään Horisontti 2020 ohjelman täytäntöönpanoa. Sitten meillä on vielä tällaisia asioita kuin Euroopan innovaationeuvosto, josta, jossa olemme hakeneet uusia ajatuksia. Lupaa kaikki lupaavimmin innovoijille. Sitten fyysisen ja digitaalisen maailman yhteen toimivuus ja tukimaille, jotta voidaan tutkimusta ja eh, kehitystä uudistaa, tällaisten tukivälineiden avulla ja edelleen sitten kansallisen tason arviointi, jossa arvioidaan näitä Euroopan puiteohjelmia ja siinä tässä on mukana erilaisia asioita, tutkimus, julkaisuja, maahanmuuttoa ja turvallisuutta ja yksinkertaista. Tähän ehkä päätän anteeksi, vaan kun puhun niin pitkään pyrin kattamaan mahdollisimman laajasti nämä tämän kentän. Approach. Kiitos herra varapuheenjohtaja myös kattavasta lähestymistavasta. Sikäli kun muistan, teette yhteistyötä seitsemän eri komission jäsenen kanssa, joten salkku on kovin iso. Nyt äh, ryhmien puheenvuoron pitäjiltä pyytäisin, että korkeintaan kaksi minuuttia, muut kollegat minuutti, koska meillä on pulaa ajasta. Ja puheenvuoropyyntölista on tässä pitkä edessäni. EPP-ryhmästä herra Eller. Um. <clears throat> kiitos. Totesi tämä ei ollut pelkästään tällaista äh, how to cover that in, on term... vuoropuhelua, vaan myöskin rakentavaa tämä vuoropuhelu. Millaisen tämä on yksinkertainen kysymys teille. Miten teidän huolenaiheenne, jotka koskevat kaupan tilannetta, siis tilannetta, joka ollaan kohtaamassa Kiinan kanssa, miten tämä on suhteutettavissa päästökauppajärjestelmään. Terävan terästeollisuus minun maassani terästeollisuus sanoi, että se on luopumassa tai säätään ulos liiketoiminnasta, se joutuu lopettamaan liiketoiminnan, koska, koska maksu päättökaupasta, sille oli siis 100 miljoonaa euroa, jolloin ei jäisi enää rahaa investointeihin minun vaalipiirissäni. Niin se merkitsee sitä, että uusia investointeja ei tapahdu Euroopassa ja investointien asema Salzgiterissä ja muualla on jo muuttunut ja heidän, he ovat suuntautuneet Yhdysvaltoihin. Miten tämä sopii yhteen tällaisten yleisten huolenaiheiden kanssa, jotka koskevat epäreilua kauppaa ja sitten sitä painetta vielä, ottaa huomioon sen paine ja taka, mikä syntyy säästö, päästökaupasta. Sitten Horisontti 2020 ja ESIR, pidän tulla arvossa sitä, mitä te olette tehnyt. Ajattelen näitä välineitä, jotka ovat käytössä, jotka toimivat. Mutta on yksi asia, joka minun mielestäni on haaste. Se on tämä kriteeri luoville aloille. Ja sitä, se on suuri sektori, suurempi kuin teläs, terästeollisuus tai lääketeollisuus. Ja se voisi olla jotakin sellaista, mistä me olisimme kiinnostuneet, jos me kuulla, mitä voidaan tehdä tämän osalta. Uh, kiitos sitten Rova Van Brandt SED-ryhmästä. Niin, kiitos kovasti. Käsittelette näitä kaikkia eri asioita. Jos on yksi punainen lanka tässä, jos näin voisi sanoa, niin on se, että talouksia täytyy pystyä muuttamaan ja investoida talouksiimme. Ja että se on joko kestävää tai ei ollenkaan. Ja näin täytyy pyrkiä tasapainoon. Tässä mielessä ESIR ei varmasti aiheuta niin suuria muutoksia kuin olisimme halunneet. Mutta toivottavasti se olisi ainakin tärkeä väline auttamaan meitä siihen suuntaan. Tämän valiokunnan pääasiahan se oli, kun alettiin keskustella mietinnöstä ja tarkistuksista ja, ja sitten kun meillä oli myöskin kolmen toimille väliset neuvottelut lopulta, niin kestävyysnäkökohta, ei pelkästään se, että investoidaan, vaan varmistetaan se, että käytetään investointia talouden muuttamiseen. Ja tämä liittyykin nyt pääkysymyksiini, koska jos meille on nyt kovin vaikeaa nähdä, että saadaanko tuloksia on useita hankkeita niin kutsutulla lyhyellä listalla, jonka komissio on hyväksynyt uusia hankkeita, mutta meille on kovin vaikea arvioida esimerkiksi esiirin tulostaulua. Miten sitä käytetään? Käytetäänkö sitä etukäteen? Voisimmeko saada siitä jonkun yleiskuvan, että myöskin yleisö näkisi, että miten hankkeita arvioidaan, miten ne saavat pisteitä pistetaulukossa. taulukossa Sekin on tärkeää. Sitten toiseksi energiatehokkuus. Hyvin tärkeää tämänkin valiokunnan kannalta. liittyy hyvin pienikokoisiin hankkeisiin, sekin on tärkeää. On helpompi investoida iso, isoisiin hankkeisiin, vaikeampi saada kuntoon pienet hankkeet jäsenvaltiossa. Tämä olisikin toinen Niin Miten se sujuu? Miten foorumit sujuvat? Miten yhteistyö niiden kanssa on järjestetty? Siitä on oikein hyvä ehdotus Ranskassa asumisesta, asumiseen liittyvistä hankkeista. Käytetäänkö sitä muille hankkeille? On kovin tärkeää, että voidaan tehdä hyviä arviointeja nyt tulevina kuukausina. Tästä ja täytyy pahoitella. 15 minuutin päästä minun täytyy lähteä, mutta avustajani on täällä kyllä kuulemassa sitten vastauksenkin. Kiitos, Kiitos teille. Sitten Rova Kallas Alden ryhmästä. Kiitos. Oli mielenkiintoista kuulla tärkeimmät kohtanne ja niin kuin kaikki tiedämme, että työpaikat ja kasvu ja siis sellaiset työpaikat, joita me haluamme, ne edellyttävät tutkimusta ja eh, innovaatioita, joten kysymykseni on hyvin konkreettinen. Kun Euroopan unioni on kohtamassa kaikki ongelmat, joita se kohtaa tällä hetkellä, maahanmuuttokriisi ja vastaavat, ja on kustannuksia, jotka liittyvät näihin kriiseihin. Miten takaatte, että rahoja ei oteta pois tutkimuksesta ja innovaatiosta sille osetusta budjetista. Thank you very much. Kiitos. Sitten herra Maragalla, vihreiden puheenvuoro. Sí, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komissaarille näistä tiedoista ja läsnäolostanne. Muutamia konkreettisia kysymyksiä ensinnäkin yleisluontoisia kysymyksiä. Mitään kertomusta ei tästä ole, mutta mitä ajattelette tai kuinka arvioitte tämän neuvontakeskuksen toiminnan? Vastauksen odotuksia, kuinka sitä käytetään, minkä tyyppisiä palveluja se tuottaa. sama pätee tähän portaaliin, mutta se on niin uusi, että ehkä on vähän aikaista vielä sitä arvioida yhtään mitenkään. Sitten vähän samaan suuntaan, josta puhuttiin, kuinka tätä tulostaulua käytetään, kun ajatellaan näitä hankkeita, niin voisi miettiä, minkä tyyppi millä tavalla tätä tulostaulua käytetään. Anna tästä jotakin esimerkkejä. En kyllä ehtinyt oikein tarpeja, tarpeeksi asiaan perehtymään, että tietäisin näistä kaikista, mutta joistakin te tiedän. Avengoa, Espanja, bioteknologia, hyvä konsepti, mutta yritys ei oikein ole hyvä. Kyllä se kai läppäisi nämä kaikki Me Tiedätte kuitenkin, että tämä yritys on todella kriittisessä tilanteessa. Olen kolme hanketta löytänyt moottoriteitä varten Slovakia, Saksa ja Hollanti. Slovakiassa 500 miljoonaa, General Mill, Saksa 250 miljoonaa, Hollannissa 105, 100 miljoonaa moottoriteitä varten siis. Vastaako tämä teidän mielestänne tätä keskustelua ja ESIR-asetusta koskien täydentävyyttä esimerkiksi. Ja samansuuntaisesti investoinnit Italian Milazon öljyjalostamoon 30 miljoonaa eh, tai sitten Espanjan tapaus kahden laivan rakentaminen. Siinäkin miljoonia oli paljon. Eiköhän tässä ole tarpeeksi esimerkkejä, että sitten arvioida kriteerien toteuttamista esirin osalta. Sitten vielä yleinen kommentti. Mikä on tällä hetkellä se ker- kerroin, jota sovelletaan tähän 7 miljardiin, josta puhuitte? Kerrotaanko nyt 15 vai eikö? Thank you very much, colleague. Um... Kiitos teille. Sitten Neoklis Silikiotis, Goen puheenvuoro. Brother, αυτό που χρειαζόμαστε είναι να δουν νέα κονδύλια για... Mitä me tarvitsemme on uusia rahoitusta julkisille investoinnille. Niitä tulee todellakin saadaan käyntiin reaalitaloutta yritetään päästä tätä kautta ulos kriisistä ja lamasta, jota saadaan kasvua aikaan, joka hyödyttää ihmisiä. Sen sijaan komissio pyrkii takaamaan sitä, että suurten yritysten investointien riskejä pienennetään. Komissio on luvannut antaa rahaa investointeihin, mutta mitä komissio todellisuudessa tekee, on leikata varoja olemissa, olemassa olevista Euroopan unionin rahastoista 16 miljardia strategisista puitteista Tämä tulee horisonttirahastosta ja verkkojen Eurooppa-fasiliteetista. Ja tämä merkitsee sitä, että nämä rahat menevät ennen kaikkea EUn kehittyneisiin osavaltioihin, eikä sellaisiin maihin, joidenka talous on tuhottu säästöpolitiikan toimin ja yhteisymmärryspöytäkirjoilla. Miten voitte selittää esimerkiksi sen, että Kreik Kreikka ja Kypros eivät ole mukana ne on komission investointisuunnitelmassa. Miksi yhtäkään yhjelmää ei ole sisällytetty 42 infrastruktuuri- ja innovaatio-ohjelmaan, eikä myöskään 24 ohjelmaa, joilla tuetaan PK-yrityksiä näissä maissa, jotka kärsivät lamasta? Minun maani herra varapuheenjohtaja, miten komissio tulee tukemaan näitä maita, jotka kohtaavat vakavia kasvuongelmia, jotka johtuvat yhteistyöpöytäkirjoista ja säästöistä. Porelli. Sitten herra Porelli, FDD. Kiitoksia puheenjohtaja. Pari asiaa hyvin tiiviisti. Herra puheenjohtaja, viittasitte polkumyynnin vastaisiin toimiin. Kysymys. Komissio vaikuttaa kulkevan siihen suuntaan, että Kiinalle annetaan markkinatalousasemat. Tehän tiedät, että näitä toimia ei sitten enää voida soveltaa. Jos nyt toivotaan, että että kaupan toimien jumitus lopetettaisiin. Uskon sen kyllä, mutta on aika ihmeellistä, jos pelkkien toivomusten päässä tässä voidaan toimia. Tämä vähän niin kuin, vähän niin kuin riskipeliä. Alle vuosi sitten leikkasimme varoja Horisontti 2020 ohjelmalta, jotta voitiin rahoittaa esiriä, jonka kautta piti sitten tukea pk-yrityksiä Yksi neljästä Euroopan 2020 hankkeesta on pk-yrityksiä varten, mutta vain puolet voidaan rahoittaa ainakin Italian tapauksessa, koska meillä ei ole riittävästi varoja. Yrityksemme ovat kuitenkin esittäneet erittäin hienoja hankkeita. Kysymyksen kuulee, jos nyt puoli miljardia vaikka laitettaisiin, eli ei mikään suuri määrä, jos puoli miljardia esirahastosta suunnattaisiin Horisontti 2020-ohjelmaan pk yritysten välineeseen, niin huomisaamuna, ei hu, ensi vuoden päästä, huomisaamuna voisimme rahoittaa eh, erittäin hyviä pk-yritysten hankkeita ja tätä kautta voitaisiin luota välittömästi innovointia tähän maan osaan Ja näin voitaisiin myös luoda luottamusta ja se voisi eh, houkutella ulkomaisia investoijia tänne tulemankin. Mitä tästä ajattelet? Barbara Kappel on behalf... Sitten sitten Rova Kappel, ENFn puolesta. Kiitos varapuheenjohtaja. Miellytti, että aloititte terästeemasta keskustelun. Se on ollut jonkin aikaa jo selkeästi esillä EU-ssa eurooppalaisen terästeollisuuden kannalta. Siellä on monenlaisia ongelmia. Yksi niistä on koko tämä polkumyynnin torjunta – kun sata, satoja tuhansia tonneja kapasiteettia tulee EUn ulkopuolelta tänne. Kiinnostaa on tietysti nyt heikot ajat, mutta silti täytyy ryhtyä toimenpiteisiin ja on tärkeää, että komission puolelta ajatellaan tätä kaupan suojatoimien modernisoimista. Terästeollisuus on olennainen klusteriteollisuus kasvun ja työllisyyden kannalta. Satoja tuhansia työpaikkoja ja tietysti puhumme myös 2020-strategiasta, jossa on tavoitteena 20 prosentin, 20 prosentin teollistumisaste Euroopassa. Ja siihen tarvitaan suuria teollisuuden aloja. Se on alennasta muuten. Tietysti koko palveluala kärsisi, palvelujen teollisuus nyt tietysti puhutaan terästeollisuudesta, niin täytyy ottaa toinenkin teema esille. Siihenkin viittasitte lyhyesti. Se on energiastrategiakomissiolta, erityisesti energiahinnat. Edellinen puhuja puhuikin jo siitä, että monet yritykset lähtevät Euroopasta, myöskin minun niin Itävallasta. Siellä on suuri teräsyritys, joka nyt laajenee Yhdysvaltoihin ensin kun palkan sivukulut ovat pienemmät, työvoimakustannukset ja kustannukset ovat pienemmät. Tässäkin täytyy ajatella uudelleen ja miettiä, että miten sitten näitä suuria johtavia yrityksiä voidaan pitää kilpailukykyisinä. Sitten digitalisointi tietysti, se pitävättiin juuri minua kiinnostaisi, että miten komissio käsittelee tätä teemaa, tätä blockchain-teknologiaa ja verkkorikollisuutta ja myöskin virtuaalivaluuttojen osalta, rahoituspalvelujen osalta, onko se tärkeä teema tulevaisuudessa. Erityisesti se vaikuttaa säästöihin palveluteollisuudessa tulevaisuudessa. Ehkä vielä yksi lisäkysymys esirahastosta. Sanoitte, että 54 hanketta on nyt vireillä. Siellä on myös sitten näitä uudistuvaa energiaa, ja puheenjohtaja oli keskeyttää. Now colleagues, uh, one minute speeches. I'm very... Nyt minuutin puheita. Pahoittelen, kun ei ole enempää aikaa. Kollega Nika seuraavaksi. Bună ziua, domnule Oikein hyvää iltapäivää, varapuheenjohtaja. Kaksi kysymystä. E- tästä terä, teräksestä. Kiitoksia tästä esityksestä. Lähdistössä sanotaan, että tämä on vähän liian vähän ja vähän liian ujoa toimintaa puhutte esimerkiksi siitä, että vähennettäisiin polkumyynnin menettelyjä kahdella kuukaudella, mutta jos pitää pyri pysäyttää Yhdysvallat, onko tämä nyt oikea ja tarpeeksi tiukka päätös? Romanian senaatti, niin Romaniassa on, jo, on jo, jonkin verran kiinnostusta esirahastoon tähän Junckerin kolme miljardia budjetin rahastoon. Pankkien edustajia on mukana hankkeessa, mutta ei hallituksen edustajia. Yhtäkään hanketta ei ole Romaniassa hyväksytty. Kuinka Romania voi kuroa umpeen tämän kuilun? Lewandowski, next Peter. Kiitos sitten herra Lewandowski komission jäsen arvostan ponnistuksia, mukaan lukien ESIR. Olisi hieno tietää, että mikä on ESIR-hankkeiden profiili, jos ajatellaan riskiä verrattuna horisonttihankkeisiin ja mikä on sitten alueellinen jakautuminen hankkeelle. Mutta yleisemmin ottaen Business Community European toivomuslista, niin aina siellä elinkeinoelämän toivomuslistoilla on tämä sääntely rasitteen vähentäminen. Sitten tulee jotain veroasioista ja energiahinnoista sen jälkeen. Eli jos todellakin haluaa vastata elinkeinoelämän haasteisiin, niin sitten tätä sääntelyympäristön varmuutta täytyy parantaa. Se on hyvin tärkeää. Tietysti rahoituksellakin on osuutensa. Kiitos sitten herra Blanco Lopes. Eh. Kiitoksia. Hyvä varapuheenjohtaja. Teräs ala on selvästi uhan alla. Se johtuu polkumyynnistä, mutta myös joidenkin maiden terästuotannosta, jos ympäristösäännöstö on heikompaa. Meidän on ryhdyttävä päätöksiin. Hyvä varapuheenjohtaja, teidän on oltava kunnianhimoisempia. Me emme voi enää enää puhua teollisuuden merkityksestä eikä sitä silti suojella. Pyydän, että huomenna neuvosto hyväksyy, tekee päätöksen. Pyydän virallista julkilausumaa koskien siitä, että voitaisiin käyttää polkumyyn niin vastaisia toimia Euroopan unionin rajoilla ja, ja vahvistettaisiin markkinoille vähimmäishinnat tuontia varten ja määriteltäisiin näitä hintoja. Terästeollisuudella on merkittävä paine omassa maassaan, niin puhutaan 60 000 työpaikasta ja alueella, joka on muutenkin merkittävä baskimaa. Tarvitaan kunnon toimia ja mikäli mahdollista heti huomenna. Uh, thank you. Mr. De Backer. Thank you, Chair. Edustaja De Backer. My side, um... Pari lyhyttä kysymystä minulta. Ehkä komission se voisi hiukan käsitellä enemmän sitä, mikä on raho, rahapolitiikan vaikutus niiden hankkeiden riskiprofiilille, jotka on valittu. On, tällä voisi olla merkitystä riskin siirtymistä hankkeisiin, joita Euroopan investointipankki ja ESIR voisivat olla käsittelemässä. Toinen se koskee ESIRiä erityisesti. Te sanoitte, että 23 hankkeista liittyy suoraan äh, tutkimukseen ja kehitykseen. Tässä nähtävissä siirtyvä pois perustutkimuksesta kohti markkinoita lähellä olevaa tutkimusta. Onko teillä lukuja siitä, onko niitä kaksi kolmasosaa varoista tullakin menee tutkimuksen kehitykseen, ja mikä on tämä taso näiltä osin näiltä hankkeista? Uh, Mrs. Kirsten Darling. Strova Kirsten Darling. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission varapuheenjohtajalle myös. Teräksen toimintasuunnitelmaa pidän hyvänä, myös edellistä pidin hyvänä, ja mitä haluan nähdä on tämä toimintaosa teräs, Teräksen toimintasuunnitelmasta, että se alkaa tulla konkreettisesti voimaan, ja huomenna varmaankin eh, Euroopan neuvostolla on mahdollisuus tehdä, eh, ryhtyä ratkaiseviin toimiin. Olen samaa mieltä, että neuvostossa meillä täytyy olla liikettä ollaan nähty, että tämä kaupansuojatoimien modernisointi on ollut vuosia jumissa ja nyt täytyy verrata sitten hallituksiin, jotka jumittavat tätä mukalukujen UK-hallitus. UK-hallitus muuttaisi kantansa, niin koko paketti pystyisi etenemään tässä lainsäädäntömenettelyssä. Ja tämähän on ironista, koska UK on ollut yksi sellainen maa, joka, johon teräskriisi on koskenut tuolla Koillis-Englannissa on 6000 työpaikkaa menetetty. Se on rauhallisen taron kannalta tuhoisaa. Ja tässä tuleekin kysymys samaan aikaan, kun nähdään, että polkumyyntiä on teräksessä Eurooppaan ja Yhdysvallat soveltaa polkumyynnin vastaisia toimia UK teräkselle, kylmävalssiteräkselle, joka menee Yhdysvaltain markkinoille. Viime kerran, kun Yhdysvallat äh, sovelsi toimia UK terästä vastaan, niin niistä luovuttiin vain, koska komissio teki väliintulon. Otatteko tämän esille Yhdysvaltain viranomaisten kanssa? Puolustatteko on terästä, koska minä ja kollegani Labour-puolueessa kampanjoimme kovasti sen puolesta, että näyttäisimme, miksi EU-ssa oleminen on kovin tärkeä terästeollisuudemme kannalta. Ja tämä on hyvä esimerkki todellakin siitä, että miten yhtenäisenä pystymme puolustamaan teollisuuden alojamme. Kiitoksia sitten herra Kohlicek, uusi jäsen. Äh, pane předsedo, Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kaksi kysymystä. Tsekin tasavallassa meillä on ollut jotakin terästeollisuuden laitoksia, jotka on suljettu. Meillä on ongelmia siis tuotannossa, niin se on sata meillä, mitä on jäljellä. Tämä uhkaa johtaa siihen, että syntyy paljon työttömyyttä. Sitten energia, uusiutuvat energiat. Komission varapuheenjohtaja voisi kenties selittää meille, miten tämä käytännössä tapahtuu, miten organisoidaan tuotanto. Puolassa on suunniteltu olevan muuntajia ja miten tämä tullaan sitten tekemään. Me, on syntymässä myös Tsekin tasavallassa. Pitäisi paremmin säädellä se, että tapahtuisi paremmin tätä siirtoa verkkoihin ja siitä pitää sitten maksaa jotakin maksuja. Miten tämä tullaan hoitamaan? Meidän täytyisi ottaa käyttöön jotakin samankaltaista kuin mitä Saksassa on. Ja sen pitäisi olla myöskin sille, että pienet tuottajat voivat toimia. Miten komissio näkee tämän? Kiitos komissaari. Mukava nähdä teidät taas täällä itre ensin muutama kommentti ja sitten kysymys. ensinnäkin tänään komission ehdottamat linjaukset terästeollisuuden turvaamiseksi ovat tärkeitä ja merkittäviä ilman muuta. toiseksi kiertotaloudesta joka on tämän vuoden yksi tärkeimmistä komission painopisteistä valiokunta aloitti tänä aamuna siitä keskustelun ja on tärkeää että pystymme asettamaan nyt tavoitteet niin että ne kannustavat yrityksiä uusiin innovaatioihin ja rohkaisevat käyttämään uudella tavalla materiaaleja ja oli hyvä kuulla että tähän myös taloudellisesti nyt satsataan komissiossa. se on tärkeä merkki yrityksille. mutta sitten päähuoleni eurooppalaisesta innovaatioympäristöstä kaiken kaikkiaan. olen huolissani siitä että emme ole tarpeeksi avoimia uusille innovaatioille ja erityisesti tämä koskee nyt sharing economya näitä uusia yritysmalleja. jotkut kaupungit ovat estämässä airbnb toimintaa uberia ei kaikkialla euroopassa hyväksytä komissio on luvannut tänä vuonna esitellä yhteisen viitekehyksen innovaatioystävällisen viitekehyksen tästä jakamistalouden uusista muodoista ja kysyisin mitä tälle työlle kuuluu koska pidän sitä erittäin tärkeänä että pystymme turvaamaan single marketin myös tässä mielessä. Thank you very much, Madam Toya. Kiitos, Rova Toire. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäksi pyyntö ja sitten pieni huomio. Ensinnäkin tämä pyyntö, hyvä varapuheenjohtaja haluaisimme tämän kertomuksen, josta puhuitte. Olemme täällä puhu, kuulleet paljon lukuja monista miljardeista, mutta tätä on aika vaikea seurata, joten olisi aika hyvä saada tämä kertomus äh, ihan käteen. Sitten mitä tapahtuu esirissä? Sanotte, että älkää, vastatko, älkää vastatko, että kaikki on internetissä, tiedämme sen kyllä. Mutta haluaisimme tiedot ja vähän arviointia myös. Me meidän on tehtävä myös budjettipäätöksiä. Meidän on vaikea ymmärtää, menevätkö päätökset nyt sitten oikeaan suuntaan ja siihen suuntaan, johon haluamme. Haluamme siis arviointia siitä, että olemmeko saavuttamassa, tavoitteita tutkimuksesta. Minun mielestäni meidän pitäisi löytää oikeat mittakaavat. Muussa tapauksessa seitsemän vuotta kuluu ja voi olla, että olemme vähän pirstoutuneet, pirstoneet näitä hankkeita ja suuri määrä on haja, hajautettu liikaa. Tarvitaan ehkä enemmän keskittäytymistä. Sitten pekoryttystä Borrelli tästä puhui. Meidän pitäisi olla selektiivisempiä ja anteliaampia. Monet saavuttaneet ensimmäisen askeleen, mutta eivät sitten pääse eteenpäin, vaikka ne ovatkin hyviä. Tarvitaan yksityisiä resursseja, mutta emme voi jättää sitten aivan tyhjän päälle hankkeita, jotka ovat erittäin hyvä, hyvin arvioituja ja ne jäävät sitten toisessa vaiheessa kesken. Maria Sperake. Mr. President, for giving me the floor. Kiitos, että sain puheenvuoron. Kiitos varapuheenjohtaja, että olette paikalla. Kun Leko lehdestä luin haastattelunne. E- Hallituksella on omaruudensa, mutta yksityiset sijoittajat ovat tärkeimmässä asemassa. Minun maassani ei ole hankkeita, jotka olisivat saaneet rahoitusta esirahastosta, siis Kreikassa. Eli ensimmäinen kysymyksenne, oletteko suunnitellut, että aloitetaan kampanja, joka koskisi tiedon puutetta, joka on nyt olemassa, jotta voitaisiin rohkaista pk tai yksityisiä investoijia tulemaan mukaan esirahastoon. Toinen kysyy täydentävy- kysymys koskee täydentävyyttä. Äskettäin julkaisitte eräänlaiset suuntaviivat täydentävyydestä esirin ja kohesiorahaston ja rakennerahastojen välillä. Haluaisin kysyä, onko tällaista täydentävyyttä räätälöity, jotta voidaan helpottaa esimerkiksi siinä suhteessa, voidaan auttaa pakolaisten vastaan ottamisessa maita, jotka ovat jo vastaanottokykynsä rajoilla. Kiitos kovasti, Rasitrova Werner. Herra varapuheenjohtaja, ensin muutama kommentti Kiinasta. Kiinan aggressiivinen talouden ekspansio nähdään monilla aloilla suureta uhkana, ei pelkästään terästeollisuudessa, myös rautatieteollisuudessa, Eh, aurinkoenergiateollisuudessa ja niin edelleen. Komissio on reagoinut, mikä on hyvä asia, mutta me emme saa pelkästään reagoida, meidän täytyy myös toimia. Minä olen vakuuttunut siitä, että me siksi tarvitsemme teollisuusstrategiaa, jossa katsotaan sitä, miten säilytetään tämä arvontuotannon perusta meillä Euroopassa. Tuleeko tällaista teollisuuspoliittista tiedonantoa, joka varmistaisi johdonmukaisen eurooppalaisen teollisuuspolitiikan ja tullaanko silloin todellakin ottamaan tämä 20 prosentin tavoite uudestaan esille, joka on hyvä. Ja sitten vielä kysymys terästeollisuudesta. Uskotteko te, että teräsala pääsee kriisistä, jos nyt vain tehdään tällaisia tiettyjä korjauksia? Ja onko komissiolla nyt mahdollisuuksia teidän mielestänne se tilanne, että, siis onko tilanne se, että mahdollisuudet on jo käytetty loppuun, jolla voidaan auttaa alaa? Kollegi Zorinjo. Kiitos, että kollega Zorinjo. Sário é vice-presidente para a competitividade, para crescimento, para... Hyvä komission jäsen ja tehän olette kilpailukyvyn kasvun ja työllisyyden varapuheenjohtaja. Meillä on suuria haasteita edessä. Meidän kasvu on hidasta, työpaikkoja luodaan vähän, eikä investointeja houkutella tarpeeksi ja kilpailukyky on vaarassa. Meillä on useita maakohtaisia suosituksia ohjeistuksen osalta, ja täällä on mielestäni epäjohdonmukaisuutta. Minun mielestäni tarvitaan muutoksia. Tietenkin Euroopan taloutta on muutettava, mutta se on mahdotonta, jos emme Euroopan talouksia muuta, niin koska nämä epätasapainoisemmat taloudet eivät saa eh, riviään suoristettua. Monet makrotaloudelliset ehdotukset kuitenkin merkitsevät leikkauksia, ja se johtaa siihen, ettei voida suojella talouksia. Tästä syystä on syntymässä noidan kehä, köyhtymisen noidan kehä sen sijaan, että olisi kasvamisen myönteinen kierre. Kasvu, kasvun pyritään, mutta se ei onnistu näin, ellei meillä ole selkeämpi suunnitelma. Kiitos. Jos voisin pyytää herra varapuheenjohtaja vastauksia ja huomioita. Kiitoksia puheenjohtaja, suuret kiitokset hyvät jäsenet. Mielestäni on ihan järkeä yhdistää näitä kysymyksiä ja vastauksia, koska meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa. Aluksi haluaisin kiittää monia parlamentin jäseniä täälläkin, esimerkiksi edustaja Spiraki, joka on hienosti auttanut työssä, kun on pyritty välittämään viestiä siitä, mitä esirissä on, mistä sieltä on, siinä on kysymys ja kuinka esiriä voidaan käyttää ja kuinka voidaan esirahastot ja eri rahastot yhdistää. Mehän tarvitsemme näitä viestinviejiä kaikissa maissa, mutta eikä ainoastaan jäsenvaltiossa, vaan myös alueilla. Jos katsotaan eri maita, jossa vielä ei ole käytetty esiriä, Kreikka, Kypros, Romania, saattaa olla joku muukin maa vielä. 22 maata ovat jo käyttäneet esiriä. Tällä hetkellä pyrimme siihen, että meidän edustostamme näissä maissa no, tehostavat toimintaa. Esimerkiksi Miguel, joka oli tässä vieressäni, tekee työtä kabinetissa, niin hän matkaa matkusti Romaniaan viime viikolla keskustelemaan viranomaisten kanssa ja kertomaan siitä, kuinka esirahastoja ja eri rahastoja voidaan yhdistää. Ja hän puhui myös pankkeista, pankkien kanssa. Jos katsotaan naapurimaita, Bulgaria, siellä on jo neljä yksityispankkia, jotka ovat esirin kautta hankkineet rahoitusta ja toimittavat niitä eteenpäin pk-yrityksille. Monissa tapauksissa kyse on siitä, että puuttuu tietoa. Joissakin maissa puuttuu ikään kuin inspiraatiota tai tahtoa kyhätä kasaan hankkeita, mutta nopein tapa käyttää esiriä käy niin, että lähetetään viestejä kertaan pankeille, jos haluatte palvella paremmin pk-yritysasi jakkaita ne kuin nyt, niin on tällaisia riskivälineitä, joita voidaan hyödyntää. Kyllä yksittäiset pankit tässä sitten voivat tehdä työtä. Sitten meillä on näitä yksityisen ja julkisen sektorin välisiä hankkeita ja yksityisiä investointihankkeita. Ne maat, jotka eniten ovat tästä hyötyneet, siellä on aina joitakin henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita esirin käytöstä. Ja he välittävät viestiä eteenpäin yksityissektorille ja kertovat näistä uusista mahdollisuuksista. Meidän intressinä on auttaa jäsenvaltioita, mutta myös alueita hyödyntämään tätä. Minä olen käynyt jäsenvaltioissa ja saanut myös ottanut vastaan ihmisiä eri alueilta ja kertonut kerta toisensa jälkeen, kuinka e-siiriä voidaan hyödyntää. Sitten teräkseestä. Kiitoksia, kiitoksia näistä kommenteista. Sanoitte, että meidän on yhdistettävä voimamme ja vakuutettava jäsenvaltiot siitä, että, että saadaan uudistettua kaupan suojatoimipaketti. Todella toivon, että tässä salissa kaikki välittävät viestin omille hallituksilleen. Nyt on aika saada tämä tilanne taas liikkeelle ja lukot auki, koska se tapauksessa emme voi puolustaa tilannetta globaalissa kaupassa. Samaan aikaan on hyväksyttävä se tosiasia, että polkumyynti ja ylikapasiteetti ei ole ainoa ongelma. Jos Euroopan terästeollisuutta verrataan amerikkalaisiin, niin Amerikkalaiset e, ovat energiatehokkaampia ja siksi heidän tuotantokustannukset ovat alhaisempia. Meidän on rohkaistava teollisuuttamme investoimaan omaan tulevaisuuteensa. Meidän on rohkaistava hallituksia vähentämään energiaverotusta. Jos katsotaan, mitä eroja jäsenvaltioiden välillä on, erot ovat aivan valtavia energiaverotuksessa, energiahinnoissa myös yleisesti ottaen. Energiamarkkinaunioni voi keskipitkällä pitkällä aikavälillä auttaa, mutta on paljon kansallisia toimia, joihin pitäisi ryhtyä, jotta voidaan saada äh, yhtenäiset kilpailuolosuhteet. Sitten äh, sääntelyvarmuus, josta Lewandowski puhui. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Minun mielestäni investointisuunnitelman kolmas pilari on jopa tärkeämpi kuin ESIR. Kolmas pilarihan merkitsee sisämarkkinahankkeita, mutta siinä myös tuodaan esille näitä investointiesteitä eri jäsenvaltioissa. Kaikissa jäsenvaltioissa on esteitä. Yritämme auttaa jäsenvaltioita tunnistamaan, eh, tunnistamaan nämä esteet ja, ja purkamaan ne sitten yksi kerrallaan pois. Amerikkalainen tilanne on erilainen kuin meidän tilanteemme myös monissa muissa suhteissa, mutta valitettavasti meillä ei ole nyt tarpeeksi aikaa, että voisin käydä ne kaikki asiat läpi. paitsi teräsalalle näitä tai samoja toimia voidaan käyttää muihinkin energiarikkaisiin aloihin, niin meidän on katsottava kaiken kaikkiaan näitä energiapainotteisia alueita Euroopassa. Tarvitsemme tuotantoa, tarvitsemme raskastakin teollisuutta, vaikka puhutaan jo kiertotaloudesta. Edustaja Kallas kysyy, kuinka voimme taata, että leikkaukset tai että rahaa ei oteta tutkimuksesta ja kehityksestä, no kukaan ei voi taata. Sitä joskus on liian helppo leikata innovoinnista ja tutkimuksesta ja kehityksestä sen sijaan, että puututtaisiin muihin infrastruktuureihin tai muihin menoluokkiin, koska se on ikään kuin eh, tällaista abstraktia, se ei ole käsin kosketeltavaa, mutta tässä valiokunnassa on varmasti paljon sellaisia henkilöitä, joiden prioriteetit näyttävät vähän toiselta. Valitettavasti Sama ei päde jäsenvaltioihin tällä hetkellä. Tämä neuvontakeskus toimii aika hyvin. Meillä on jo 90 pyyntöä tullut ja kaksi kolmasosaa pyynnöistä tulee yksityisyrityksiltä, jotka haluavat neuvoja siitä, kuinka EU-rahastoja voidaan käyttää tai kuinka voidaan parantaa hankkeiden laatua. Näyttää siltä, että tämä investointineuvontakeskus toimii varsin hyvin, mutta kyllä meidän siitäkin pitää vielä puhua. Sitten tämä hankepuuli, tämä aloitetaan muutaman viikon päästä. Varmaankin tiedät, että ajatus tuli yksityiseltä rahoituspuolelta ja he haluavat enemmän lisää investoida infrastruktuuriin, mutta on vaikea löytää hyviä hankkeita alueelta ja maista, että miksi ei voitaisi perustaa tällaista nettisivustoa, jonne voitaisiin sitten välittää tietoa näistä hankkeista. Muutaman viikon päästä avaamme tämän tämän portaalin ja sitten käytämme myös rahaa niin siihen, että mainostamme tällaisia mahdollisuuksia. Mutta tässäkin tarvitsemme teidän apuanne, kunhan näette, kun tämä tie toimii, välittäkää tiedot omille alueillenne, kuntiinne, hallituksille, yksityissektorille, jos halutaan lisääkin apua, niin lähettäkää hankkeet komissiolle, niin sitten sitten netistä löytyy lisää tietoa. Todella välittäkää näitä myönteisiä viestejä. Näyttää siltä, että kerran on 17 yksityismarkkinoilla, yksityissektorilla korkeampia, energiassa alhaisempi, mutta tämä vähän liittyy ja riippuu hankkeiden laadusta ja koosta. R&D Research Horizon 2020 tutkitus, kehitys, tutkimuskehitys, investoinnit, eh, horisontti 2020. Olen aika vakuuttunut siitä, että horisontti 2020-ohjelman 2,2 miljardia esiriin tulee hyödyntämään paljon enemmän tutkimusta ja kehitystä kuin tuon 2,2 miljardin verran. Tietenkin jos 2,2 miljardia käytettäisiin vain perustutkimukseen, yliopistotutkimukseen, niin sitten se olisi 2,2 miljardia tutkimukseen. Nyt sitä käytetään enemmän markkinapohjaiseen tutkimukseen. Tämä on kyllä totta. Me kaikki tiesivät, että näin tulee käymään. Tiesimme, että näin tulee käymään. Mutta oli miten oli innovaatio volyymi on nyt suurempi. Tässä on hyviä ja huonoja puolia, riippuu siitä mitä pidetään kaikkein tärkeimpänä. Niin, ETSstä. Tehän tiedätte tämän ehdotuksen. ETS ja kauppa liittyvät läheisesti toisiinsa. Mitä enemmän meillä on tuotantoa täällä Euroopassa, niin sitä puhtaampi ilmasto on oikeastaan. ETSn tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset kilpailusuhteet. Voimme rakentaa ETS eri tavalla. Eri tavoilla on paljon muitakin sektoreita kuin terästeollisuus, jotka ovat globaalissa kilpailussa, jossa hinnat asetetaan globaalisti, jotka ovat vastaavasti tilanteessa kuin teräs, kuten keramiikki, keramiikka, sellu, paperi ja muut alat meidän on todella tehtävä kompromisseja. Ja se on nyt sitten parlamentin ja neuvoston käsissä, millainen kompromissi saadaan aikaan. Mutta todella toivon, että saisimme vastuun tuntuisen kompromissin niin, että saadaan suuri skaala raskasta teollisuutta jäämään Eurooppaan. Tämä on jollakin tavalla nollasummapeli. Sitten hankkeiden kestävyys. Minulla ei ole juurikaan sanottava yksittäisten hankkeiden laadusta. Komissiohan ei ole valinnut näitä hankkeita, kuten tiedätte. Me olemme lupa, luvanneet ja olemme pitäneet lupauksemme, että emme puutu tähän hankevalintaan. Tulossutaulu antaa äh, näkemyksen komissiolle näistä valitusta hankkeista. EIP kertoo myöhemmin meille ja Euroopan parlamentille toimistaan ja saamme heiltä sitten perusteellisen arvioinnin koskien hankkeiden laatua ja tuloksia. Nyt on ehkä liian varhainen vaihe vielä tästä sanoa mitään. En nyt haluaisi kommentoida yksittäisiä hankkeita. Sitten maantieteellinen reiluus. Suurimmat Esierin hyötyjät ja edunsaajat ovat Italia, Ranska ja yhdistynyt kuningaskunta. En muista missä järjestyksessä Kuten sanoin, 22 jäsenvaltiota ovat jo käyttäneet esiriä, mutta, mutta sitten meillä on myös ongelmamaita tästä syystä. Hän ja minä ja, ja ihmiset eh, ei peistä todella eh, tukevat jäsenvaltioita. Me tarvitsemme teidän tukeanne. ne. Jos tarvitsette tuke- tietoa, minä, me kyllä lähetämme mitä vain. Käyttäkää jäsenvaltioiden edustustojamme myös. Järjestäkää tilaisuuksia rahoittajille, yrittäjille, sijoittajille, niin että ihmiset tietäisivät tästä. Kreikassa esimerkiksi olen oikein iloinen siitä, että olemme nopeuttaneet lähe, toimintaa siellä, että EIP on lähettänyt enemmän ihmisiä Ateenaan, jotta viranomaisia autetaan löytämään hyviä hankkeita. Ja se on hyvin tärkeää. Meidän on nyt kuitenkin kiinnitettävä huomiota enemmän yksityissektoriin kuin hallituksen. Kreikassa esimerkiksi olen tavannut paljon teollisuus, teollisuuden edustajia ja yrittäjiä joka kerta, kun he kuulevat tästä ensimmäistä kertaa, että he eivät tarvitse E, e, se on ensimmäinen kerta aina, kun he kuulevat, että he eivät tarvitse hallituksen tukea saadakseen esiiritukea. E, eli kyllä tästä, tässä on vielä paljon työtä teke, tekemättä. Sitten verkkosivusta. Meillä on erittäin hyvä esirverkkosivu. Jokainen hanke löytyy sieltä sivustolta. Ja kun mainostan esiriä, olen käyttänyt näitä hankkeita, koska tämäkin lisää tietoisuutta, kun kerrotaan ja kuullaan, mitä muut ovat tehneet. Et ehkä, ehkä voimme tehdä samalla tavalla. Sitten foorumeita, meillä on kaksi tai kolme eri foorumia ja tämä onkin yksi myönteisistä haasteistamme. Jos minulla olisi aikaa, voisin paremmin kertoa, minkä tyyppisiä foorumeita meillä on, mutta yritän nyt vain maks- saada mukaan mahdollisimman paljon näitä foorumeita, koska näin saadaan enemmän hankkeita yhdistettyä. Sitten tämä jakamistalousasiahan esittelemme suuntaviivat siitä, kuinka EUn sääntöjä voidaan käyttää jakamistaloudessa. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Henkilökohtaisesti haluaisin olla historiassa tässä asiassa oikealla puolella. Jakamistalous on malli tulee, tulee, haluamme sitä tai emme. Meidän on vain ajateltava, onko meillä No, meillä on nyt malli, joka on luotu 70 vuotta sitten ja se on ristiriidassa uusien liiketoimintamallien kanssa. Kumman me nyt haluamme varmistaa tämän uuden kasvumallin vai pidämmekö kiinni tästä uuden, vanhasta sääntelyympäristöstä? Haluamme siis selventää tilanteen ja kehottaa jäsenvaltiota harkitsemaan, mikä olisi järkevää. Pitäisikö me muuttaa säännöstöä, joka tekee lopuun uusista liiketoimintamalleista ja yrityksistä. Ja lopuksi vielä valvonta, politiikka ja riskiprofilointi. Uskon, että tätä kautta voidaan myös laskea EIPen näitä kustannuksia ja palomuurit toimivat paremmin. Tässäpä kaikki. Tältä saralta Olisiko niin, että tämä riittää? Suuret kiitokset. Jos teillä on vielä kysymyksiä, niin olen aina käytettävissä. Ne niin lähettäkää vain viestiä tai voimme tavata ja jatketaan vain yksityis- yhteistyötämme. And thank you. Kiitos kovasti varapuheenjohtaja. Kiitos myös tästä kattavasta lähestymistavasta. Ja sitten välillä oli sitä samaa, kuten voitte todeta että haluaisimme keskustella kaikista asioista kanssa, ne ei pelkästään esirahastosta, joka ehkä on tärkein, myös yksinkertaistamisesta terästeollisuudesta, horisontti 20-20, ETS Kiina-ongelma, markkinatalousasema kilpailu Yhdysvaltain kanssa ja niin edelleen. Eli tarvitaan vielä tapaamista. Ei tähän kova työ lopu. Ja Kiitos kovasti, että olitte paikalla ja kiitos tästä keskustelusta. Uh, Hyvät kollegat, mennään seuraavaan kohtaan esityslistalla, kohta kahdeksan. Sisämarkkinoiden hallintovälineet. Tässä yritetään helpottaa toimialojen ja yritysten toimintaa. Jännä juttu siis. helpotetaan yritysten ja teollisuuden alojen toimintaa. Ei se ole ollenkaan helppoa. Hello. Hello. Easy, easy life is not easy question. Easy life for, for our business and industries. Uh, the presentation will be given by... Johtaja Valentina Superti pitää komissiosta esityksen. Hän on Growth pääosastolta tietysti. Me ajattelemme tässä kilpailukykyä, investointeja ja kasvua, kovaa kasvua. Tässä mielessä olemme kovasti kiinnostuneita raportista. Ne no, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää teille. Ja kaikille teille arvon jäsenet. On todellakin kunnia ja miellyttävää olla täällä kanssani tänään. Erityisesti kun näin korkean tason edustajakomissiosta äsken puhui, että sopeuttakaa odotuksenne sen mukaan. Mutta nyt ehkäpä äh, esittelen lyhyesti itseni. Nimeni on Valentina Superti. Olen johtajana Growth-pääosastolla – Käsittelen myös näitä asioita, joista puhutaan tänään, sisämarkkinavälineet. Laurence de Richemont on asiasta vastaava yksikön päällikkö. Niin miksi? On niin miellyttävää olla täällä todellakin tänään. Juuri sen vuoksi, mitä te puheenjohtaja juuri sanoitte. Toisaalta se on kovin tärkeää, että sisämarkkinat, joka on eteenpäin vievä voima kasvulle Euroopassa, toimisi tehokkaasti käytännössä, helpolla tavalla. Ja tämähän on tietysti helpommin sanottu kuin tehty. Se, minkä puolesta haluaisin tänään puhua, ja muuten tukenne olisi kovasti tarpeen, kun halutaan lisätä tietoa näistä välineistä. On siis se, että nyt komissiossa meillä on itse asiassa monia välineitä, jotka auttavat todellakin siinä, että helpotetaan yritysten toimintaa. Haluaisin painottaa erityisesti pieniä yrityksiä, pk-yrityksiä ja kansalaisia tässä suhteessa. Mistä tässä nyt puhutaan? niin että se tulee selväksi. Emme puhu klassisesta sisämarkkinalainsäädännöstä. Kyse ei ole esimerkiksi lääkinnällisten laitteiden direktiivistä, turvallisuutta koskevista direktiiveistä, ei näistä monista lainsäädännöistä, jotka kaikki tunnemme. Kyse ei ole myöskään oikeudellisista täytäntöönpanoprosesseista. Kyse ei ole mistään virallisista lyistä, joihin komissio saattaa ryhtyä, jos lakia rikotaan, niin kutsuttu rikkomusmenettely. Tässä puhumme käytännön välineistä, jotka ovat yritysten käytössä ja kansalaisten käytössä, jotta ne voivat saada sisämarkkinat toimimaan käytännössä. Jos sopii, niin hyvin lyhyesti, en halua olla ikävystyttävä, niin hahmotteli silloin näitä välineitä. Puhutaan ennen kaikkea kansalaisille tiedottamisesta, sisämarkkinasäännöistä, jotka pätevät Eurooppaan. Meillä on Your Europe Advice-niminen väline. Sillä pyritään tarjoamaan helpotajuista tietoa monilla kielillä – kaikille kansalaisille. Ja painottaisin jälleen pieniä yrityksiä, koska pienet yritykset eivät, heillä ei ole varaa palkata asianajia tällaiseen. Me voimme antaa sitten yksinkertaiset tiedot, täydet tiedot heille sisämarkkinoista. Sitten puhutaan yhteyksien luomisesta. Yhdistetään komissio ja jäsenvaltion viranomaiset silloin, kun lainsäädäntöä täytäntöön pannaan. Mikä sellainen tämä on? Sen nimi on IMI. Sen nimi on tietohallintojärjestelmä. Se on tietokanta, jota käytetään kymmenen lainsäädännön täytäntöönpanemiseen. Siihen kuuluu työntekijöiden lähettäminen, palveludirektiivi, sitten kulttuurihyödykkeiden palauttamista koskeva direktiivi muitakin on vireillä. Se on itse asiassa tietohallinnon järjestelmä, jonka avulla voidaan vaihtaa tietoa ja valtioiden viranomaisten välillä niin, että voidaan soveltaa EU-lakia. Sitten kolmanneksi, te varmaankin tunnette asian, jos ei, niin sitten on minun päiväni. Se on solvit. Mekanismi, verkosto, taas siis jäsenvaltioiden vira- viranomaisten ja komission välillä. Sen tarkoituksena on yrittää ratkaista kiista tilanteita, eli kun tulee ongelma esille sisämarkkinalainsäädännössä. Solvit-verkoston kautta tulee valituksia ja sitten varmistamme, että Puolasta otetaan esimerkiksi yhteys Saksaan, ihan vain esimerkin mainitakseni, jotta varmistetaan näiden kahden maan viranomaiset ratkaisevat ongelman keskenään ilman, että täytyisi ryhtyä virallisiin menettelyihin. Mikä on järjestelmän houkuttavuus? Kyse on epävirallisesta ratkaisun Ähm, riidanratkaisumekanismista. Kolmanneksi puhutaan tulostaulusta. Se on mekanismi, jossa arvioidaan jäsenvaltioiden suoriutumista sisämarkkinasäännöissä. Siinä halutaan tietää, että kuka pärjää hyvin ja kuka vähemmän hyvin sisämarkkina-asioissa. Ja nyt puhun hyvin lyhyesti koska esitämme videon, joka paljon paremmin ehkä kuin minä pystyy sitten näyttämään visuaalisesti, mitä nämä välineet ovat. Mutta siis ensimmäinen viestini on teille. Komissiossa tiedämme ja myöskin jäsenvaltiot tietävät, että nämä välineet toimivat oikein hyvin. Eli ne toimivat oikein hyvin mutta ne pitäisi tuntea vieläkin paremmin, sen vuoksi olemme täällä. Koska toivoisimme, että te, kun teillä on niin paljon yhteyksiä vaalipiireissännekin, että voitte välittää tietoa siitä, että nämä välineet ovat olemassa. Sitten ottaisin esille sen, että välineet ovat merkittäviä merkittäviä tietyissä komission aloitteissa, kuten digitaaliset sisämarkkinat ja digitaalisten markkinoiden strategia. Miksi? Koska jotkut välineet saattavat olla merkittäviä, kun viitataan tähän niin kutsuttuun yhteen kaiken kattavaan portaaliin. Siellä käsitellään asioita sisämarkkinoista – joita komissio työstää, ja sitten tämä Solvit-verkosto. Mainitaan muuten sisämarkkinastrategiassa. Se mainitaan myös kilpailukykyneuvoston päätelmissä viime vuoden lopulta. Ja haasteena on selvästikin parantaa ja tiivistää edelleen solvitin käyttöä rauhanomaisena tapana varmistaa, että sisämarkkinat toimivat käytännössä ilman, että joudutaan kalliisiin ja hankaliin ja pitkiin menettelyihin. Itse asiassa tämän verran tältä erää riittäisi. Ja jos sopii, voimme näyttää tämän videofilmin. Ja sitten jos teillä on kysymyksiä, niin tietysti mielellämme yritämme vastata niihin. Ja pyydän, että auttakaa meitä sanan levittämisessä. Kiitos teille. Nyt pyytäisin teitä katsomaan tämän filmispektaakkelin. Europeans go to another EU country every year to find a better job, to study in university, to do business, or to spend a well-earned holiday. A lack of information, incorrect application of an EU rule, or simply a misunderstanding can make life difficult. Europeans shouldn't forget, no matter where they are in the EU,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 Kiitos, siinäkö kaikki? No niin. Nyt on sana vapaa. Kysymyksiä tai huomioita, hyvät kollegat? Haluaako joku sanoa jotain? Kollega Rybik aloittaa. Thanks, uh, Niin, monet kiitokset todellakin. Uskon, että meille on erittäin tärkeää se, että voimme paremmin kommunikoida kansalaisten kanssa. Minua kiinnostaisi saada tietää, onko tilastoja sosiaalisesta mediasta. Miten paljon kansalaiset kiinnostuvat, onko olemassa tilastotietoa siitä, miten he tutustuvat näihin tietoihin. Olisi mielenkiintoista nähdä, mistä, missä maista tätä käytetään tai ei käytetä. Esimerkiksi siis meillä on nyt tällainen hanke menossa, siis parlamentin tiede virkunnassa, jossa me katsomme, miten eri nämä tiedon alueet Euroopassa kommunikoivat keskenään. Ja mielenkiintoista nähdä, missä kommunikoidaan paljon, missä riittämättömästi. Much, colleague Kiitos sitten kollega Kohlicek. Ihmiset usein valittavat hallinnollisesta taakasta ja pitävät sitä liiallisena. Ja todella tätä ei-relevanttia hallinnollista taakkaa on paljon. Oletteko ryhtyneet toimiin niin, että vähennettäisiin tämän tyyppistä hallinnollista taakkaa? Very much. Colleague Kelly. Next. Kiitos sitten kollega Kelly. Seuraava kysymys. Kiitos kovasti. Olen ajatellut jonkun aikaa, että EUn toimijat ovat huonoimpia pr maailmassa, koska tehdään kovasti paljon hyvää työtä. Saadaan kovasti kritiikkiä osaksemme. Sun osa jää vastaamatta tai sitten vastaukseen ei julkita. Vaikea saada viesti läpi. Sen vuoksi pidän erityisen hyvänä, että oli tämä hieno esitys tuolla ruudulla. Haluaisin lisää tällaista. Erityisesti kun viitattiin solvitjärjestelmään. Kun näkyy nämä kumulatiiviset luvut, niin siellä autetaan kovin monia ihmisiä. Mutta miten monet kansalaiset itse asiassa tietävät sen olemassaolosta? kysyn. Joten täytyy miettiä, että miten viestiä saatetaan saada levitettyä laajemmalle. Siis on yksi asia tehdä kiva video, mutta äh, tietoiseksi saaminen on vielä eri asia. Mitä suunnitelmia on rakentaa tämän hyvän järjestelmän varaan niin, että todellakin tiedotamme ihmisille tosiasiat? päinvastoin kuin yleensä viestimissä on fiktiota EU-sta. Kiitos. Uh, thank you very much, colleague. Any other request for the floor? Kiitos. Oliko muuta puheenvuoropyyntöjä? I will ask you more generally. Mm. Yleisemmin ottaen kysyisin komissiosen Barnier muutama vuosi sitten, olisiko ollut seitsemän vuotta sitten, alkoi toimikautensa komissiossa Siinä oli silloin ideana 12 tointa sisämarkkinoilla, koska meidän aiheemmehan on sisämarkkinat, yleiset hallintovälineet sisämarkkinoilla. Emmekä käsittele jäsenvaltioiden sisäisiä uudistuksia. Meitä kiinnostavat sisämarkkinat. Ja herra Barniella komission jäsenellä, oli tällainen 12 toimen aloite. Voisitteko kertoa meille, mitkä nimenomaiset näistä 12 kiinnostavat teitä raportissanne? Siellä oli teollisia tekijänoikeuksia. Monia asioita tuli esille. Ja komission jäsen, kun hän lopetti toimikautensa komissiossa, jopa sanoi, Ehkä tähän nyt on vaikea välittömästi vastata, mutta meille on mielenkiintoista. Siis yksinkertainen kysymys. Mikä asiaintila on näissä 12 toimessa sisämarkkinoiden parantamiseksi? Seitsemän vuotta sitten tunnistettiin noin 150 puutetta sisämarkkinoilla. Miten teidän näkökulmastanne näette nämä puutteet? Tässä on toimialoista, yrityksistä paljon asiaa ja niiden toiminnan helpottamisesta. Ehkä jotain sellaista voidaan saavuttaa myös myöhemmin. Jos tämä oli liian monimutkainen kysymys. Ei, mennään siihen. No niin, vastaukset alkakoon. Uh, tämä osoittaa, että aihe on todellakin kiinnostava ja relevantti. Kiittäisin näistä kysymyksistä. Yritän... Äh, niin, muuten kuuletteko minua? Kyllä, kyllä tämä toimii. Yritän nyt parhaani mukaan vastata luvuista. Suuret kiitokset tästä kysymyksestä. Ensimmäisellä tasolla tiedämme, että nämä välineet ovat suuri menestys. Voin antaa teille kyllä tästä tietoja. Voin kokouksen jälkeen toimittaa teille nämä kaikki luvut. Esimerkiksi voisin sanoa, että 22 000 2015 Solvitin kautta ratkaistiin 2200 tapausta IEMin kautta, yli 10 000 tiedonvaihtoa hoidettiin. Tämän tyyppisiä lukuja on olemassa ja ne osoittavat, että nämä ovat välineitä, jotka ovat kaiken kaikkiaan menestys. Erityisesti nämä luvut osoittavat, että kun kansalaiset ja yritykset käyttävät näitä välineitä, niin välineisiin oli, ollaan kovin tyytyväisiä. Ja tämä on meidän lähtökohtamme. Ja sitten haluaisin vastata teidän kysymykseenne. Haasteitahan on useita. Pyrin nyt tunnustamaan niistä ainakin kaksi. Ensimmäinen haaste koskee sitä, että välineet ovat menestys silloin, kun niistä tiedetään. Ongelma on siinä, kuinka monet Euroopan kansalaiset itse asiassa tietävät näistä välineistä ja kyllä meidän pitää olla rehellisiä itsemme kanssa ja sanoa, että kyllä tässä vielä on työsarkaa. Täällä oikein osuva kommentti. Ei voida ajatella, että näitä asioita voidaan ratkaista videon kautta. Tämän toki ymmärrämme. Kaikki meistä varmasti ymmärtävät sen, että kun näytämme teille, valiokunnalle, tärkeälle Euroopan parlamentin valiokunnalle videon, niin se on tietenkin yksi toimi monien joukossa, joita suunnittelemme, joihin suunnittelemme ryhtyvämme, että saamme tietoisuutta lisättyä. Olemme jo käyneet IMKA-valiokunnassa, juuri jo valiokunnassa, nyt olemme tässä teidän valiokunnassamme ja mitä enemmän voimme sitä parempi meille. Tietenkin eh, tässä on kysymys myös siitä, että te, teidän kautta ne viesti leviää. Ei se ole kysymys vain siitä, että te saatte tämän tiedon, vaan te kaikki välitätte sitä eteenpäin. Olemme myös tietenkin sitoutuneita siihen, että tehdään enemmän sisäistä työtä komissiossa – jotta voitaisiin optimoida tapaa, jolla nämä välineet saatetaan ulkomaailman tietoon, että voidaan ajatella vähän uudemmalla tavalla ja eteenpäin katsovammalla tavalla. Esimerkiksi käytetään sosiaalista mediaa, niin kuin teemme nyt. Vähän tiedämme, että erityisesti tietyt väestön osat katsovat vain sosiaalista mediaa. Kun katson omia lapsiani, niin sosiaalinen media on heidän mm, viestintäkanavansa ja siellä on paljon potentiaalia. Sitten liittyen tähän hallinnollisen taakkaan ja selkeyteen ja yksinkertaistamiseen, tähän liittyy virtaviivaistamistarve kaikkien välineiden osalta niin, että meidän välittämämme viesti olisi yksinkertaisempi, suorempi, selkeämpi kansalaisille ja yrityksillemme. Tämä taas liittyy tiivisti siihen, joka on itse asiassa komission lippulaiva-hanke digitaalisen sisämarkkinastrategian ja sisämarkkinastrategian alla. Ja komission ja senkin varmasti mainitsi sen, kun hän kävi täällä kertomassa omasta työstään teille. Tähän liittyy tämä yksi yhtenäinen digitaalinen portaali, miten teemme työtä e- ehdotuksen eteen, joka menee nyt kyllä pidemmälle kuin tämä minun aiheeni tänään, en voi siitä sen kummemmin nyt kertoa, mutta olemme tekemässä ehdotusta, jolla varmistetaan, että yrityksille, kansalaisille Euroopan komissiosta välittämä tieto ja myös toisinpäin kansalaisten ja yritysten mahdollisuus saada tietoa tuolta netistä olisi mahdollisimman yksinkertainen. emme työtä todella sen eteen, että meillä olisi tällainen yhden luukun palvelupiste tuolla näitä sisämarkkinatarkoituksia varten. Osittain jo vastasinkin tähän hallinnollisen taakan kysymykseen. Sitten vielä asia, jota olisi syytä korostaa Tämä liittyy edustaja Rybihin kysymykseen. Kiitän kysymyksen esittämisestä, koska olemme juuri aloittamista työtä tämän eteen. Tämä koskee tällaista strategisempaa informaation käyttöä, kun itse asiassa näiden välineiden kautta saamme tietoa, voimme tarkkailla tilannetta, voimme tehdä vertailuja – ja voimme vetää johtopäätöksiä. Anna tästä yhden esimerkin. Solvit, eli tämä epävirallinen kriisiratkaisumekanismi, sehän on osa tätä työtä. Ei sitä jätetä erilleen. Olemme nyt aloittaneet työn, jonka kautta otetaan tietoja, solvitte tietojärjestelmästä niin, että voidaan järjestelmällisemmin vetää johtopäätöksiä erityisesti näistä rakenteellisista tapauksista, kutsumme niitä sellaisiksi tapauksista, jotka rakenteellisesti ovat huonoja Euroopan markkinoiden kannalta. No, sitten Sitten puheenjohtaja Busek puhui tästä yhtenäismarkkina-asiakirjasta 12 toimesta. Kaksi 12 saavutettiin, näin minulle kerrottiin. Ja prioriteetti on nyt eh, sisämarkkinastrategian täytäntöönpano. Näinhän se juuri on. Komissio Barnier aikanaan vastasi sisämarkkinoista ja Tajani teollisuudesta. Hän aloitti tämän yhtenäis, yhteismarkkinasäädösehdotuksen, tämän sisämarkkinapaketin ehdotuksen. Me, meillä oli aikaisemmin tämä sisämarkkinaosa, jo, ja sitten teollisuutta tehtiin samaan salkkuun Junckerin komissiossa – tämä tärkeimmät eh, toimintapolitiikan asiakirjat sisämarkkinoiden kannalta on nyt juuri tämä sisämarkkinastrategia. Se on se asiakirja, jota meidän pitäisi nyt pitää tärkeimpänä. Komission jäsen Bienkowska on tälläkin valiokunnalla sanonut, että siinä on kolme tärkeää tavoitetta joita pyrimme nyt parantamaan. Ja ensimmäinen tavoitteesta on se, että luodaan enemmän mahdollisuuksia yrityksille ja kansalaisille. Toinen koskee sitä, että uudistetaan taloutta ja teollisuutta. Tämähän on osa sisämarkkinastrategia. Ja sitten vielä hyvin tärkeä asia, joka liittyy siihen, mistä täällä puhutaan, koskee tuloksia, tuloksia kentällä. Toivon, että sanoin nyt jotakin hyödyllistä tässä. Juu, ähm. Kiitos kovasti rouva johtaja. Tässä on ollut paljon yhteyksiä Growth-pääosastoon suoraan ja välillisesti. Kiitos, että olette paikalla. Kiitos vastauksista ja esityksestänne videostanne, jolla promovoidaan sitä, miten yritysten ja toimialojen toiminta voidaan helpottaa. Varmasti seuraamme kaikkea, mitä growth pääosasto toimialalla tapahtuu. Se on meidänkin kannaltamme tärkeää. Kiitos teille. Kiitän teitä, että kuulit, kuuntelitte ja että teillä oli aikaa. Meillekin. Olemme käytössänne, jos tarve on. Kiitos. Kiitos kollegat. Sitten tutkimus Industry 4.0. Herra Jan Smithin alustus Center for Strategy and Evaluation Services. Kertoisin teille, että ITREn koordinaattorit tilasivat selvityksen ja sen tarkoituksena on luettua avainvaatimukset jotta saadaan aikaan menestyksekäs Industry 4.0. Siihen kuuluu julkisen sektorin toimia, joilla tuettaisiin teollisuuden kehitystä kohti 4.0. Olemme kuulleet paljon asiasta, tiedämme, että se on tulevaisuutemme. Jos voisin pyytää, herra johtaja, että aluksi määrittelette ongelman ja asian tilan. mikä sen merkitys yleisesti ottaen on ja mihin suuntaan pitäisi edetä. Teollisuuden piste neljä näkökulmasta. Haluamme tietysti olla johtoasemassa, ehdottomasti. Olkaa hyvä. Hello, can you hear me? Voitteko kuulla minua? Hear everything. Okay. Kyllä me kuulemme ihan kaiken. I pointed the... No niin. On näitä kalvoja täällä. No niin, hyvä. No niin, hyvä. Kiitoksia. Käsittääkseni aikaa on rajallisesti tälle esitykselle, joten aion mennä suoraan asiaan ja käydä lävitse sen korostain niitä asioita, me pidämme keskeisenä, niin että jää sitten aikaa kysymyksillekin. Meillä on myös yksityiskohtaisempi raportti, yksityiskohtaisempi kuin mitä pystymme nyt tässä esityksessä olemaan. Esitys pyrkii antamaan tietoa siitä, mitä tässä on ollut esillä, tavoitteet, politiikka, yhteys, mistä siinä on kysymys. Siitä puhutaan paljon tästä teollisuus 4.0, mikä on markkinoiden tilanne. Olemme kuulleet tästäkin. Tärkeää ovat sitten kolme seuraavaa asiaa, teknologinen muutos, sosiaalinen muutos ja, ja muutos eh, yritysten toimintamalleissa ja katso myöskin sitä, mitä vaikutuksia tällä teollisuus 4.0 on näihin asioihin. Ja sitten siis se, mitä voimme sanoa tässä vaiheessa. Ja lopuksi arvio ja sitten myöskin mahdollisia vaikutuksia, joita tällä olisi politiikkaan. Eli tavoitteet ovat todellakin antaa tietoa teollisuuspoliittiseen keskusteluun, keskittyä yhteyteen digitaalisten teknologioiden ja teollisten tuotteiden ja palveluiden välillä. Ja näitä käsiteltiin jo aiemmissakin kokouksissa ja digitaalisia kysymyksiä, joten se on selkeästi tärkeä tekijä. Sitten katsotaan, mitä teollisuus 4.0 on, mitä se todella merkitsee, ja sitten asiat, jotka ovat keskeisiä teknologiset, sosiaaliset muutokset yritystoiminnan paradigmassa ja monet suositukset jotta voidaan puhua tästä politiikkakontekstissa, niin teollisuuspolitiikkaa on analysoitu viimeisten 67 vuoden ajan. Yleisesti ottaen on katsottu, että siinä on ollut kaksi vaihetta. Ensi vuoteen 1970 luvulle asti, jolle oli tyypillistä, valikoivat tavoitteet tietyille teollisuuden aloille. Tätä voitiin katsoa usein menestyksekkääksi ja sen jälkeen politiikka on ollut enemmän tekemisissä sen kanssa, että on pyritty olemaan myönteinen toimintaympäristö teollisuudelle. Vuodessa 2000 on uusia politiikka-aloitteita ja kokonaan uusi lähestymistapa on syntynyt, jossa on eri vivahteita. On olemassa huomattavia eroja siinä, miten tuottava teollisuus on, valmistava teollisuus on, mikä on sen osuus eri jäsenvaltioissa ja miten, missä määrin on, tämä teollisuus on vähentynyt sitten vuoden 2000. Teollisuus 4.0 on tuotannon järjestämistä, joka perustuu ö, laitteisiin, jotka itsenäisesti kommunikoivat pitkin arvokettuamisketjua. Kysymys on tietokoneohjelmista järjestelmistä, jotka seuraavat fysikaalisia prosesseja, tekevät päätöksiä tällaisen todellisen maailman virtuaalisen kopion pohjalta. Se merkitsee tiettyjä ennakkoehtoja, jotka ovat haastavia, täytyy sopia standardeista, muutoksista työn prosesseissa ja organisaatiossa, tuotteiden saatavuudessa, täytyy kehittää uusia yritysmalleja, turvallisuuksia, jotka liittyvät, kysymyksiä turvallisuuteen ja eh, myöskin työntekijöiden saatavuus, tutkimus, koulutus ja ammatillinen kehitys ja oikeudelliset puitteet. Tämä on melkoinen sekoitus asioita, joista voidaan keskustella. Tärkeää on myös eh, nämä tähän liittyvät kysymykset, jotka ovat esineiden internet, palvelujen internet ja teollinen internet. Me voimme puhua näistä kysymys- ja vastausosastossa, koska on tärkeää, että ymmärretään, mitä eroa näiden välillä on. Sen edelläkävijä markkinastrategia on asia, jota on korjattu aiemmissa informaatiossa, joka koskee tätä teollisuus 4.0, se merkitsee sitä, että koordinoidaan kysynnän puolen politiikkaa niin, että suositaan sellaisia yritysprosesseja, jotka johtavat innovaatioihin. Tämä merkitsi sitä, että että teos.40 markkinoiden kautta, markkinoita kehitetään luomalla verkottumista yritysten välillä ja yhteistyötä välillä. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Se vaatii digitaalista integraatiota, jossa on silloin kun on kysymys eri vaiheista arvon, arvoketjussa ja myöskin eläin, <clears throat> tuotteiden elinkaaressa, tuotekirjossa ja tuotantojärjestelmissä. Päähaaste tässä on nimenomaan se, miten pk yritys vetään mukaan näihin arvoverkkoihin. Edelläkävijän markkinastrategiaan yhdistyy se, että on strategia, joka koskee johtavia edelläkävijä toimittajia ja joka johtaa tietynlaiseen kaksinkertaiseen strategiaan. Kun katsotaan sitten, mitä tämä on sen sisälle, näemme tällaisen teknologisen muutoksen tapahtuvan. Monet yritykset tunnustavat haasteet, joita tähän liittyy, mutta vain harvat sanovat, että ne ovat valmistuneita, etenkin kun on kysymys pk-yrityksistä. On myös hyvin erilaisia näkemyksiä ihmisten mielessä ja tutkijoiden mielessä silloin, kun puhutaan tästä kun nollasta, ja ei ole olemassa mitään ehdottomia vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät siihen, miten, mitkä teosanat tulevat tämän liittymään. On olemassa hyvin tärkeitä haasteita, jotka liittyvät digitaaliseen turvallisuuteen, kysymys, joka liittyvät teollisten tekijänoikeuksien suojelemiseen, henkilötietojen ja yksityisen suojaan, järjestelmien operatiivitoiminta, toimivuuteen, suojeluun ja työterveyteen. Ja se, että käsitellään näitä kysymyksiä, on lisääntymässä huomattavasti samaan aikaan, kun tilanne muuttuu yhä mutkikkaammaksi. Monet julkiset instituutiot kautta Euroopan, on, niitä on syn luotu eri maissa, jotta on voitu parantaa kyberturvallisuustilannetta Tähän liittyy tietysti lisääntyviä kustannuksia. On olemassa laajaa tukea tutkimukselle EU-ssa jäsenvaltioiden tasolla, mutta edelleenkin paljon on vielä tehtävää. Sitten sosiaalinen muutos, joka syntyy teollisuus 4.0 kautta. Jos katsotaan koko yhteiskuntaa, on hyvin vähän tietoisuutta teollisuus 4.0 avain- ja sidosryhmien ulkopuolella. Pienet ja mikroyritykset suhtautuvat vähemmän myönteisesti kuin keskisuuret ja suuret yritykset. Ammattiliitot ovat varovaisia, niillä on varauksia vaikutuksesta, joita 4.0 on. On haluttomuutta sopeutua eh, digitaalisiin sisämarkkinoihin, siitä puhuttiin jo aiemminkin. On olemassa myöskin valtaisa taitojen kuilu. On arvioitu, että vuonna 2020 Euroopasta puuttuisi 225 000 digitaalista erikoisasiantuntijaa, jotta voidaan toteuttaa digitaaliset sisämarkkinat. Ja tämä merkitsee sitä, että ne taidot, joita vaaditaan Teollisuus 4.0 varten, ovat vielä suuremmat kuin keskimäärin tällaisella digitaalisella työntekijällä. Täytyy olla myöskin uusia työskentelyn tapoja, ja 4.0 liittyy myös sitä, että täytyy koulutuksen kautta pyrkiä saamaan huolta siitä, että teollisuus saa tällaista työvoimaa. Ja tällä hetkellä on epätasainen jakauma, miten on olemassa tätä pätevyyttä, miten tähän puututaan myöskin maahanmuutolla, josta tämä teollisuus 4.0 on jo menossa eteenpäin. No sitten muutokset yritystoiminnan paradigmaan. Muutoksia on ennen kaikkea pk-yrityksille, kustannuksiin, riskeihin, vähennettyvään joustavuuteen ja strategiseen äh, riippumattomuuteen. Saksassa on tuhannen yrityksen osalta, joiden liikevaihto oli 5000 125 miljoonaa euroa. Todettiin, että 35 prosenttia pk-yrityksistä katsovat, että digitaalitekniikalla ei ole mitään merkitystä niille, mutta pienemmille yrityksille tästä ottoksesta osuus oli vielä pienempi, eli 52 prosenttia. Julkinen sektori voi auttaa luomalla sellaisen ekojärjestelmän, joka helpottaa pk-yrityksiä siirtymään teollisuuden alaan, mutta tällä alueella on tehty vähän tutkimusta. EU-teollisuudella on tärkeää pysyä kilpailukykyisenä muiden maailmanosien kanssa, Yhdysvallat, Kiina, Etelä-Korea, ja teollisuuden olla tyyppinen tapa merkitsee sitä, että on tapahtuva suotus näillä sektoreilla, jossa kilpailijat ovat jo tällaisella asetustavan omaksuneet. Teollisuuden olla merkitsee paljon eh, mahdollisia hyötyjä teollisuuden kehitykselle, mutta myöskin suuria kustannuksia, riskejä ja uhkia, joita siihen liittyy. On voittajia ja häviäjiä, ja sopeutuminen eh, tulee näkymään selvemmin seuraavien 10-15 vuoden aikana. Ja teollisuuspolitiikan historiassa eh, on aina ollut viitata siitä, että ei pidä olla liian suoraa asioihin puuttumista viranomaisen taholta näihin prosesseihin teollisuuden 4.0 ja siihen liittyvillä malleilla on kautta, vaikutusta kautta Euroopan unionin aloitteita on ollut teon tasolla ja niin, niitä täytyy edelleenkin olla. Ne ovat menestyksekkäitä ja niitä pitäisi jatkaa. Kuitenkin yksittäiset jäsenvaltiot, niidenkin täytyy arvioida oma politiikka tilanteensa ajatellen todellisuutta, joka koskee niiden teollisuuden ja talouden rakennetta ja tavoitteita. Jotkin puutteet on havaittu jo politiikka ei aina ole koordinoitua. Ajattelen eh, niiden tavoitteiden osalta, joita on asetettu teollisuuden 4.0 tai teollisuuden internetin osalta, se tuntuu olevan hajanaista. Politiikka tuntuu eh, keskittyä enemmän teknisen tutkimuksen puoleen ja eh, laiminlyö ihmistimissä tekijää, sosioteknisen näkökantoja, työvoiman saatavuutta ja valmistautumista uuden tyyppiseen yritystoimintaan. Toivon, että en ole nyt liian nopeasti käyttä lävitse, mutta niin kuin sanottu, on paljon asioita, jotka pitää kattaa, ja minä vain mainitsin nämä asiat, ja olen nyt valmis vastaamaan kysymyksiin. Thank you very much. Kiitos alustuksestanne. Sain juuri sen printtiversiona. Sekin on mahdollista ja ymmärrän, että se on myös internetistä saatavilla. Kaikki voivat siihen tutustua. Kaikki on siis edessämme. Herra Kohlicek aloittaa keskustelun. Olkaa hyvä. Kiitos. Neljäs teollinen vallankumous. Sehän on tulevien vuosien pyrkimyksenä. Liittyy siihen kyllä myös ristiriitojakin. asiantuntijat, teoreetikot puhuvat asiasta. Ja kolmannessa maailmassa on tiettyjä teollisuusalojen alkuja. Mutta yhdestä asiasta täytyy olla samaa mieltä. Tulee enemmän automaatiota, ja yhä useammat ihmiset jäävät vaille perinteistä työtä. Ja kuten tiedämme, nurkan takana väijyy suuria yhteiskunnallisia ongelmia. Pidimme siitä tai emme. Ja se on myös yksi pääongelma, jota täytyy yrittää hoitaa. Muuten tämä 28 jäsenvaltion konglomeraatti ei pysty selviytymään. Tietysti tällaiseen tilanteeseen on tärkeää olla valmistautunut. On myös tärkeää, että voi pystyä sanomaan, että mitä ihmiset oikeasti voivat tehdä. Kaikilla ei ole 130 älykkyysosamäärä, että voisi olla tutkija. Kaikki eivät voi olla töissä robottityökeskuksissa, insinöörejä ja niin edelleen. Ja ongelmana sitten on saada aika hyvälaatuisia työpaikkoja miljoonille työntekijöille, potentiaalisille työntekijöille, kun kaikki automatisoidaan. Ihmiset eivät enää löydä paikkaansa työmarkkinoilla. He eivät pysty löytämään työtä aloille, jossa tarvitaan paljon ammattitaitoa ja koulutusta. Toinenkin ongelma tulee esille. On uusi teollistumisen taso. Ei pelkästään se, että teollisuutta siirtyy maihin, joissa on huonot ympäristöstandardit ja pienet työvoimakustannukset. Tästähän puhuimme aiemminkin paljon. On kuitenkin myös toinen uhka. Ja se on kilpailukyvyn menetys. Voimme nähdä, että useat maat ovat tekniikan kehityksessä Eurooppaa edellä. Tässäpä näkökohtani. Kiitos. Toja. Kiitos, että Sitrova toja. Kiitoksia tästä esityksestä. En nyt alkuosaa voinut kuunnella, mutta tietenkin tutustun perusteellisesti siihen myöhemmin. Tätä valtio, valiokuntaa tämä kiinnostaa niin paljon, että meillä oli tarkoitus järjestää huomenna seminaari tästä aiheesta. Sitä sitten kuitenkin lykättiin ja otetaankin tämä energia-asia, joka oli kiireellisempi, mutta palamme asiaan varmasti. Minulla olisi useitakin kysymyksiä, mutta esitän niistä yhden. olen perehtynyt näihin asiantuntijoiden kirjoituksiin tulevaisuutta ajatellen. Asioita paljon korostetaan koskee sitä, että monien yritysten liiketoimintamallit muuttuvat ja monet yritykset tuotteiden valmistajista muuttuvat samalla palvelujen tarjoajiksi tähän äh, äh, ikään kuin myös vähän verrattuna No niin, tässä, ovatko nämä todella teoreettisia vai on, tuleeko yrityksestä todella samanaikaisesti valmistajia ja palvelujen tarjoajia? Muuttuuko yritysten luonne todella? Sanotte, että ei pitäisi liikaa säännellä, vaan pitäisi antaa markkinoiden kehittyä. Mutta mitä tarvitaan, jotta voidaan, jotta voidaan varmistaa, että on sopivaa henkilökuntaa, monen tyyppistä koulutusta, saattaa näitä uusille pätevyyksille, uudella koulutuksella olisi kysyntää. Onko sellaista, sellaisia paikkoja, joissa tämä tyyppistä koulutusta jo annetaan vai onko tarkoituksen sitten kentällä yritysten ja yliopistojen välillä tällaista koulutusta antaa? Mitä ajattelette tästä? Thank you very much, madam. Kiitos. Sitten Rova Kappel. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille johtaja Smith kattavasta selvityksestä aiheena teollisuus 4.0. Se koskettaa myös meidän käsittelemiämme digitalisointiasioita. Ja sehän se syy olikin, miksi pyysimme teitä puhumaan juuri tästä aiheesta. Kolme ulottuvuutta otitte esille muutoksen kolme ulottuvuutta, nimittäin tekniikan muutos, yhteiskunnan muutos ja talouden, talouden paradigman muutos. Otitte esille, miten näette tekniikan äh, muutoksen. Se mitä alkoi eilen. Äh, iCloud esineiden internet ovat tärkeitä ja koskettavat kaikkia ihmisiä. Ja sitten tullaan yhteiskunnan muutokseen, kuten aiemmin otettiin esille, niin monet eivät ymmärrä ollenkaan tällaista teollisuus 4.0 käsitettä. Siellähän on paljon teknisiä käsitteitä. Puhuttiin erityisestä foorumista, Saksan PK-yritysten digitalisoinnille, kuten otitte esille. Se koskee useimpien ihmisten elämys- ja ammattimaailmaa, ja tässä, tähän liittyy yhteiskunnan muutos, kuten sanoitte, ja tämä yhteiskunnan muutos niin tuo ihan uusia vaatimuksia myös työmaailmaan. Ja odotetaan uusia taitoja ihmisiltä, uutta osaamista, kun juuri tämä jotta voidaan pysyä tekniikan kehityksen tahdissa mukana. Ja tiedämme, että Digitalisoinnissa on suuri kasvupotentiaali Euroopalle, yli 400 miljardia lisäkasvua, jos digitaaliset sitemarkkinat sitten toteutetaan oikeasti. Monia uusia työpaikkoja. Ja tiedämme, että koko tieto- ja viestintätekniikka kasvaa paljon nopeammin tämä talouden ala kuin perinteiset teo- talouden alat. Eli tässä mielessä on kovin tärkeää että valaisitte asiaa lähemmin. Että 35 prosenttia ihmisistä ei tunne olevansa kosketettu digitalisoinnista. Tämähän on sopusoinnossa komission tutkimuksen kanssa että miten pk-yritykset toimivat verkossa, se aste on kovin alhainen. Tässä on paljon toiminnalle tarvetta ja sen vuoksi tarvitaan näitä foorumeita, joihin viittasitte selvityksessänne. Konkreettinen lisäkysymys vielä. Olin juuri Hongkongissa. Teitte tapaustutkimuksen osana tutkimusta, nimittäin numero viisi, Kiina. Tässä tapaustutkimuksessa otatte esille kaksi näkökohtaa, nimittäin kaksi pää Kiinan aloitetta, Internet Plus ja Made in China-aloitteet. Tiedätte, että Kiinan kansankongressi on nyt päättänyt uudesta kymmenenvuotissuunnitelmasta, Kiina haluaa luoda valtavasti työpaikkoja valmistusteollisuudesta poistaa ja siirtää niitä enemmän palveluihin. Ja minua nyt kiinnostaisi, että miten tämä otetaan huomioon Internet Plus ja Made in China, miten olette ottanut nämä huomioon, että kun halutaan siirtyä siellä palvelualalle ja harjoittaa digitalisointia sielläkin. Kiitos. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Ehkäpä minä esittäisin lyhyen kysymyksen. Meillä olisi kovin mielenkiintoista tietää tämän robotiikan näkökulmasta, että mikä on ero meidän mantereemme välillä, ja sanotaan nyt vaikka Yhdysvaltojen, Japanin, Etelä-Korean, Hongkongin, Taiwanin, Singaporen välillä. Mikä asiantila yleisesti ottaen on? Yleisluontoinen kysymys. Missä ollaan, mitä tehdään? Tulemmeko perässä globaalitaloudessa vai olemmeko johtavassa asemassa, kuten ilmastopolitiikassa? Olkaa hyvä. Oh yes, thank you very much. Kiitos kysymyksistä. Ne ovat kaikki hyvin äh, tässä asiallisia, asian kuuluvia. Ja on jonkun rajoitus siinä, mitä voi sanoa, mitä voi kirjoittaa tällaiseen raporttiin ja mitä voi ottaa esille tällaisessa esityksessä. Mutta on ihmisiä, jotka puhuvat neljännestä teollisesta vallankumouksesta. Me minä henkilökohtaisesti en ota kantaa siihen, onko tämä neljäs teollinen vallankumous vai ei. Minusta se ei ole tärkeä asia, ei ole tärkeää, minkä otsikon tälle antaa. Jotakin kuitenkin on tapahtumassa, ja jos haluaa ajatella tätä teollisena vallankumouksena, niin mielenkiintoista on, että usein ne, jotka puhuvat tästä teollisuus 4.0, että jos katsoo teollisia vallankumouksia, niin aina kun sellainen tapahtuu, silloin muuttuu se, missä paikassa ovat johtavat teollisuudet. Jos tämä on nyt neljäs teollinen vallankumous, merkitseekö se sitten myös sitä, että maailman teolliset johtajat muuttuvat niin kuin ne ovat menneisyydessä muuttuneet? Tätä minä en tiedä. Jos tietäisin, varmaankin tietäisin, mihin sitten mihin sitten sijoittaisi rahani, niin jos meillä nyt rahaa sattuisi olemaan. No joka tapauksessa tämä on hyvin mielenkiintoista. On olemassa paljon kiistanalaisuutta, mitä tähän riittyy. Avainkysymys näyttäisi olevan kuitenkin, että se liittyy niihin asioihin juuri, jotka ovat nousseet esille kysymyksissä. Tosiasia, että jotta, jotta voidaan pelata tätä teollisuus 4.0-peliä, yksilönä tarvitsee melko korkean tason pätevyyttä ja taitoja. Ja tämä on nyt keskeinen kysymys. Miten nämä saa, mistä? Ja jos katsoo tätä saksalaista Terus 4.0 dokumentaatiota, dokumentaatiota, niin siinä lähdetään liikkeelle siitä, että pitäisi saada lisää taitoja – siinä on kysymys toisaalta myöskin sitten siitä, että pitää ajatella eri tavalla, mikä tekee siitä todella suuren haasteen. Esimerkiksi ihanteellinen teollisuus 4.0 henkilön rektoitu profiili on henkilö, jolla on tohtorin tutkinto eh, tietojen käsittelyssä, joka pystyy toimimaan henkilökohtaisena psykologisena neuvonantajana ja joka on eh, kommunikaatiojohtaja, joka pystyy kehittämään ja hallinnoimaan henkilöiden välisiä suhteita ja joka pystyy helikopterin perspektiivistä katsomaan teollisuuden tulevaisuutta ja myös pystyy työskentelemään yhdessä ammattiliittojen ja muiden yritysten kanssa sillä tavoin, että kaikki voivat harjoittaa yhteistyötä harmonisesti. Tämä kyllä pistää miettimään aika ajoin, että jotta jotkut keskustelut teollisuus 4.0 ovat hiukan utopistisia, jos saan sanoa tällä tavoin, koska eivät ihmiset pysty tekemään kaikkea tätä samaan aikaan, ei ainakaan yksi ihminen. Ja vaikka tarvitaankin korkeaa pätevyyttä, korkean tason taitoja, niin vaatimukset ovat erillä, ovat todellakin korkeat. Epäilen kuitenkin, että on tiettyä rajoitusta ihmisolennoissa sen osalta, mitä he voivat tehdä ja miten pitkälle teollisuus 4.0 itse asiassa voi edetä. Ajattelen tällaisena koko maailman talouden, koko maailman talouden puitteissa massailmiönä, koska pitää olla niin paljon ihmisiä, jotka pitää, jotka pitää olla tällä korkealla tasolla, mutta myöskin alemmilla tasolla totta kai on haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi tietojen käsittelyyn IT-alan ja ihmisiä, jotka työskentelevät esimerkiksi kyberturvallisuuden ja teknologian alla, heidän, jotta he pystyvät tekemään se, mitä edellytetään. On ihmisiä, jotka suljetaan tämän ulkopuolelle siksi, että heillä ei ole oikeita taitoja, se on voitu jo nähdä. Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen, mikä merkitsee sitä, että esimerkiksi käyttämään internettiä, mikä on melko alhaisen tason taito, siinäkin on puutteita ja puutteita jopa sitten siinä, että tehdään jotakin hiukan enemmän. Ja jo nyt Euroopan työmarkkinat tarvitsevat täydennystä ja ihmisiä tuodaan sellaisista maista kuin Intia, Vietnam ja eräät muut maailman osat, Indonesia, niin että täydennetään sitä, mitä tällä hetkellä täällä on. Olemassa olevat keskukset, joissa on suurta kysyntää, ovat Saksa, esimerkiksi myöskin houkuttelevat ihmisiä muista osista Eurooppaa jo nyt. On valtaisa jano, joka koskee sellaisia ihmisiä, joilla on näitä teollisuus 4.0 taitoja. Ja he, joilla ei, joilla ei ole näitä taitoja, heillä on suuria haaste, suuri haaste siinä, että pystyvät pääsemään eteenpäin. Vaikutus työllisyyteen. On tehty selvityksiä, tämä on hyvin mutkikasta. Se vaihtelee kovasti sektoreittain ja myöskin eri osat maailmassa, eri maat, niihin se vaikuttaa eri tavalla. On tehty selvityksiä, jotka ovat hyvin pitkälle spekuloivia mutta kokonaisuudessaan on sellainen näkemys, että todennäköisesti tulee työllisyyden lisääntymistä, ei valtavasti, mutta se vaikuttaa eri tavoin eri, ihmisryhmään, eri ihmisryhmiin, joten on aika vaikea ennakoida tulevaisuutta teollisuuden kannalta kokonaisuudessaan. Kysymys kuitenkin on noussut esille ammattiliitoissa, mitä tehdä ihmisille, joilla ei ole näitä taitoja. Se on tärkeä kysymys ja mitä voidaan tehdä jotta voidaan tehdä tiettyjä sopeutuksia näiltä osin. Saksassa erityisesti osa sosiaaliturvalaitoksistakin on tehnyt selvityksiä tästä. Ja jos on paljon ihmisiä, joilla on teollisuus taitoja, jotka ovat hyvin erityisiä taitoja, ja sitten tapahtuukin muutoksia taloudessa. Mitä tapahtuu näille ihmisille, joilla on hyvin erikoistuneita taitoja 20-30 vuoden kuluttua, kun tuleekin jotakin uutta, koska silloin he ovat teknologisesti tavallaan äh, sellaisia, että he ovat tarpeettomia. Sitten kysymykset, jotka liittyvät tulevaisuuteen muutokseen yritystoiminnan malleissa. Jälleen kerran kysymys on muutoksista yritystoiminnan malleissa en kuitenkaan usko, että kaikki yritykset pystyvät muuttumaan. Jos ajatellaan, mitä teollisuus 4.0 pitää sisällään, jos ajattelee yksittäisiä yrityksiä, miten ne integroivat teknologiaa kautta koko arvontuotantoketjun ja jakavat tietoa, on tiettyjä rajoja, mihin, miten pitkälle yritykset ovat valmiita menemään tässä. On epävarmuuksia, on olemassa strategista epävarmuutta pk-yrityksille ja muille toimittajille, mitä tapahtuu, jos jotakin menee vikaan, on kustannuksia, jotka liittyvät näihin investointeihin, jotka pitää tehdä. Jotkin näistä investoinneista ovat aivan liian korkeita pk-yrityksille. Ja tämä asettaa rajoituksia sille, missä määrin koko teollisuus jos ajatellaan sen aluetta, miten se pystyy leviämään koko, teollisuuden, koko talouden alueelle, varmastikin sellaisia alueita, joissa se ei tule onnistumaan. Tässä vaiheessa on myös tärkeää ottaa esille asia, jota en käsitellyt laajemmin esityksessäni, nimittäin ero, kun puhun teollisuus 4.0 ja mitä muut ihmiset tarkoittavatko kun puhuvat esineiden internetistä, palvelujen internetistä tai teollisesta internetistä. Internet teollisuus 4.0 merkitsee sitä, että valmistavan teollisuuden alueella on integraatiota. Tämä on hyvin keskittynyttä toimintaa ja alkuperäinen ajatus oli valmistautua Saksan valmistumateollisuuden tulevaisuuteen kilpailun osalta. Ja, ja Saksan valmistumateollisuus on kaikkein tärkein Euroopan unionissa, siksi se on asia, josta on huolehdittava. Mutta selvästikin muissa maissa tämä ei ole aivan yhtä tärkeää, eikä sillä ole mahdollisuutta saman tason huomiota. Ja ero teollisuus 4.0 ja esineiden internetin välillä on se, että internet, sen internet on laajempi käsite. Se ei koskaan pelkästään valmistavaa teollisuutta, vaan myöskin muita teollisuuden aloja. Ja sitten on olemassa vielä palvelujen internet, joka tuo mukaan palvelut siihen, miten käsitellään internettiä. Minusta ajatus, joka on General Electric Companylla on tämä teollinen internet, siis se, että jos puhua asioista yleisesti, koska teollinen internet pitää itse asiassa sisällään kaiken mahdollisen taloudessa, joka voidaan internetistää, jos näin voisi sanoa. Kysymys on valaisujärjestelmistä kaupunkialueilla, talot, rakennustyömaat, patojen rakentamisen, ei pelkästään siis valmistavaa teollisuutta. On siis syytä mm, ajatella sitä, mistä oikein puhuu silloin, kun puhuu teollisuus 4.0 esineiden internetistä ja teollisesta internetistä. Kun minä puhun teollisuus 4.0, minä puhun todellakin hyvin tietystä erityistä alueesta, jolla tapahtuu taloudellista toimintaa. Niin, onko yritystoiminta muuttumassa? Teollisuus 4 0 osalta kyllä on tapahtumassa muutosta, paradigma muutosta on tapahtumassa niissä teollisuuden, niillä teollisuuden alueilla, joilla sitä voi tapahtua, mutta myöskin teollisuus 4.0 johtajat, niin kuin siis Saksan teollisuus, hekin sanovat, että hekin ovat varhaisessa vaiheessa. Teollisuus 4.0 nähdään sellaisena, että se tulee seuraavien 15, 10, 15, 15 20 vuoden aikana tulemaan ulos. Se tulee silloin yleisemmäksi ja tässä vaiheessa me sitten näemme, miten laaja sen alue tulee olemaan ja onko syytä todella miettiä nyt sitä, mitä sen vaikutukset tulevat olemaan esimerkiksi työllisyyteen. Kouluttaminen on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Alkuperäisissä asiakirjoissa ihmiset, joiden katsottiin, joita katsottiin tietysti koskevan 4.0, siinä todettiin, että siihen sisältyy todella erilainen tapa nähdä asioita, eli se merkitsee myöskin toisenlaista tapaa opettaa, koska kysymys on ihmisiä, jotka olisi perinteisesti koulutettu esimerkiksi IT- tai tietokoneasiantuntijoiksi tai ohjelmoijiksi. Ehkä tässä nyt on tietynlainen stereotypia, kun puhun tästä, mutta usein he istuvat jossakin huoneessa ja käyttävät tietokonetta aamusta iltaan ja käyvät välillä syömässä pikkusen pizzaa. Ja tämä IT-henkilö tältä näyttää IT-henkilö koulutan ohjelmoijaksi, mutta teollisuus 4.0 ihmisten täytyy pystyä tekemään muitakin asioita. He täytyy pystyä kommunikoimaan ajatuksia muiden yritysten kanssa pystyä toimimaan integroivasti. Heidän täytyy ymmärtää myöskin eh, yrityksen sisäisiä prosesseja, ja ymmärtää myöskin politiikkaa, kun puhuvat muiden yritysten edustajien kanssa, kun he puhuvat muiden asiakkaiden kanssa. Tämä edellyttää kokonaan uutta tapaa ajatella ja uuden tyyppistä koulutusta. Ja tätä ei vielä ole kehitetty. Ja tämän, tätä täytyy nyt, tämä on se, minkä täytyisi tukea tuossa 4.0-konseptia, ja tämä on tärkeää, ajattelen monia muita asioita, jotka ovat teknologisia tekijöitä. Ehkä nyt olen alkanut vastata kysymyksiin, joita minulle on esitetty, ja nyt siirtyisin viimeisen kysymykseen, miten, mikä on Euroopan tilanne verrattuna muihin maihin. Tällä hetkellä tämäkin niin, tilanne on se, että puhun ylipäätään Euroopassa, koska selvästikin on monia suuria eroja eri Euroopan osien välillä tällä hetkellä. Saksa on johtava maa. Yhdistynyt kuningaskunta on johtava alue ja johtava Euro, johtavat eurooppalaiset yritykset ovat johtajia yhdessä amerikkalaisten, joidenkin kiinalaisten. Kiinalaiset ovat kuromassa etä, tätä eroa umpeen. Mutta että ei ole mitään, mitä olisi syytä hävetä. Että ollaan siellä johtajien joukossa, mutta suuri viesti on kuitenkin se, että kun katsoo muutamaa muuta maata, ennen kaikkea Kiinaa, joka kerta kun palkat nousevat Kiinassa, se on suuri sysäys Kiinan teollisuudelle. koska se haluaa tulla yhä enemmän tekniseksi ja kilpailemaan eurooppalaisten ja amerikkalaisten yritysten kanssa. Joten kilpailuympäristö on tulemassa yhä haastavammaksi. Toivon, että olen kattanut tosiaan kysymykset. Minä ymmärrän, että on joitakin avainkysymyksiä, joita ei ole kysytty, niin kuin tietoturvallisuuden kysymykset, mutta kysymykset, joita tuli salissa. Toivon, että niitä olen käsitellyt. Kiitos. Oli todellakin kattava ja syvällinen vastaus. Kiitos kovasti. Ehkäpä seuraavassa raportissa voidaan käsitellä joitain lisäkysymyksiä. Nyt haluaisimme kiittää teitä kovasti työstänne, myös tiimiänne, joka on täällä mukana. tutkimusosastollemme on myöskin parlamentissa tärkeää, että jotain tällaista on tehty. Ja voidaan esittää kysymykset, odottaa sitten muutama kuukausi. Ja aiemminhan ei voida saada vastauksia Euroopan parlamentin osastoltamme. Kiitos siis vielä kerran. alustuksestani ja raportistani. Ja nyt, hyvät kollegat, iltapäivän osuus päättyy kello yhdeksän aamulla. TTIP neuvottelut kello yhdeksän aamulla. Kymmeneltä sitten äänestykset. Ja loppuohjelma kello on 12.30 asti. Huomenna sitten kello 15 kuulemistilaisuus. Hyvin tärkeä. Kaikki tämä edessämme. Useimmalle teistä siis siihen loppuu kahden päivän kokous, mutta jotkut teistä odottavat vielä seitsemän, kuusi minuuttia. Sitten suljetuin ovin Aloitamme koordinaattorin kokouksemme. Herra Kohlichek, olemme kovin kiitollisia. Alku oli fantastinen. Kuulin aamusta, en ollut paikalla, mutta olitte aktiivinen koko ajan. Tämä onkin tarpeen, koska edeltäjänne oli hyvin pitkäaikainen jäsen Itrevaliokunnassa. Herra Ransdorf oli myöskin kovin aktiivinen. Varmaankin olette hänen tilallaan menestyksellä. Mutta vasta ensimmäinen päivä nähdään varmaan jatkossakin ja sitten aloitetaan koordinaattoreiden kanssa.